Ja, meine sehr verehrten Damen Hyvät naiset ja herrat, hyvät kollegat, toivotan teille tervetulleeksi päiväiseen talousarvojen valvontavaliikunnan kokoukseen. Ensimmäisenä työesityslistan kohtana on esityslistan hyväksyminen. Onko to- muutostoivomuksia? Ei näytä olevan. Näin ollen esityslista on hyväksytty. Ja totean, että esityslistan kohta yhdeksän on otettu pois esityslistalta esittelijä Gerbrandin pyynnöstä. Sitten otetaan esityslistan kohta kaksi. Ja totean, että tämä kokous on julkinen ja se säteillään myös verkkoon. Sitten toteaisin, että sihteeristössä on tapahtunut muutos Bryssel Moikovska on poistunut keskuudestamme ja hänen tilalleen tulee ja hän, hän tulee edustamaan Euroopan unionin toimistoa Washingtonissa. Hän on tehnyt erittäin hyvää työtä sihteeristössämme ja me toivotamme hänelle paljon ö, menestystä ja hyvää työtä uudessa tehtävässään Washingtonissa. Sitten esityslistan kohta kolme erityiskertomus äh, tilintarkastustuomioistuimelta. Tässä on kysymys Euroopan unionin teknisestä avusta, joka koskee oikeusvaltion perustamista Kosovaan. Kosovoon esittelijämme on kollega Derek Vuon ja tilintarkastustuomioistuimesta on johtaja Dries paikalla. Kysyn esittelijältä, että haluaako hän puhua ensimmäiseksi. Yes, thanks, uh, uh, chair. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Niin, ehkäpä minä käytän ensin puheenvuoron ja sitten tilintarkastustuomioistuin ja mielelläni sitten vastaan mahdollisiin kommentteihin tuossa lopussa, jota kollegoilla on. Kaikki erityiskertomukset ovat tärkeitä, mutta tämä Kosovaa koskeva on erityisen tärkeä meille, koska Kosovo saa per capita kaikkein eniten EU-tukea koko maailmassa. Vuonna 2013 EU tarjosi yli 70 miljoonaa euroa Kosovolle apuna. Hyvin suuri osa siitä liittyy liittymistä edeltävään tukeen, siirtymätukeen, toimielinten rakentamiseen, kuten myös rajoja ylittävän yhteistyön avustamiseen. Tätä rahaa hallinnoidaan EU-toimiston kautta Kosovossa – ja siinä keskitytään oikeusvaltio, oikeusperiaate, sisäasiaan, taloudelliseen kehitykseen, maatalouteen, aluekehitykseen ja tämän tyyppisiin asioihin. Lisäksi Kosovossa meillä on EULEX, joka on uudelleen rakennettu ja sitä on hieman, sen toiminta on vähennetty tai vähennetään kesäkuusta 2014. Ja viimeaikainen suuri kes- kehityskulku on ollut Serbia Kosovon välinen sopimus, joka toivottavasti parantaa Kosovon varsinkin maan pohjoisosan tilannetta, joka on siis Serbian rajan vieressä. Tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen mukaan se oli aika kriittinen, kun se puhui oikeusvaltioperiaatteen toteutumista Kosovossa. Se totesi, että sen löydökset ovat hyvin pitkälti samankaltaiset kuin komissiolla EULEXilla – vaikka edistystä on saatu aikaiseksi, niin työsarkaa on vielä jäljellä. Itse kävin äskettäin valtuuskunnan osana tuossa maassa. Ja saatiin nähdä, että siellä oli edelleen joitakin äh, asioita, varsinkin maan pohjoisosassa, jotka olivat aivan avoinna. Suositukseni kollegoille olen keskittynyt siihen, että tarvitaan lisää tehokkuutta Koordinaatiotarve on suurempi komission ja EULEXin välillä. Sitten meillä on tiettyjä henkilöstöön liittyviä ongelmia, joita täytyy vast- ratkaista ei pelkästään henkilökunnan lukumäärä, vaan myös se, miten pitkäksi aikaa sinne paikan päälle lähetetään. Pääsuositukset itseltäni ovat ne, että EUn rahojen käyttöä tulee tehostaa Kosovossa – meidän tulee myös katsoa avoimuutta. Meidän tulee katsoa Kosovon heikkoa taloudellista kapasiteettia, kuten myöskin kansallisjärjestöjen rajoittunutta vaikutusvaltaa. Ja ehkä kaikkein tärkeimpänä on se, että meidän tulisi tarkastella poliittista tilannetta siellä. Tahdonvoiman puuttuminen poliittisesti katsoen Kosovossa on yksi ongelmista. Ja hyvin paljon meidän täytyy tehdä jäsenvaltioiden puolelta. Usein kun meillä on erityiskertomus tilintarkastustuomioistuimelta, niin on ongelmana korostaa kaikkia näitä poliittisia ongelmia, mutta olemme sitä mieltä, että meidän täytyy saada aikaiseksi lisäkehitystä Kosovossa, ja jos näin halutaan tehdä, niin meidän täytyy ratkaista joitakin näistä poliittisista kysymyksistä. Varsinkin meidän täytyy parantaa tuota oikeusjärjestelmää ja pureutua korruption kitkemiseen – siellä maapiirillä. Poliittinen tahto pitää saada aikaiseksi. Jollei sitä ole, niin ei myöskään kehitytä tässä suhteessa. EU-näkökulmasta katsottuna on se, että kaikki jäsenvaltiot eivät vielä ole tunnustaneet edes Kosovoa, eli kyseessä on poliittinen kysymys, joka täytyy ratkaista. Pähkinänkuoressa siis, hyvä puheenjohtaja, voin todeta, että edistystä on tehty, Valtavasti lisää on tehtävänä tulevaisuudessa ja ennen kuin yleinen poliittinen tahto on tuon edistyksen aikaansaamiseksi, niin äh, taival on vielä raskas Kosovossa. Kiitoksia kovasti kollega Vuon tästä johdannosta. Annan sitten puheenjohtajalle puheenvuoro Hande Friisille, joka on tilintarkastustuomioistuimen johtaja. Hän esittää omat alustuskommentinsa. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän myös valiokuntaa tilaisuudesta, että tilintarkastustuomioistuin voisi täällä selvittää taustoja ja päähavaintoja tämän mietinnön suhteen. Kiitän aluksi esittelijä herra Vuonia hänen, kiinnost- hänen henkilökohtaisesta kiinnostuksesta, kun hän on vierailut tuossa maassa ja, ja kun hän on laatinut asiasta mietinnön. Hän on painottanut ehdottomasti perustavanlaatuisia kohtia. Me valitsimme <clears throat> Euroopan unionin taloustuen Kosovossa, Kosovossa neljästä syystä. Ensinnäkin, niin kuin Vuon mainitsi, koska Kosovo on suurin vastaanottaja per capita EUn, e e EUn avun suhteen. Toisekseen, kun se isännöi toiseksi tärkeintä siviilikriisihallintajärjestöä Eulexia, joka on myös unionin rahoittama kolmanneksi, koska viime vuosina yli puolet EUn avusta Kosovoon on mennyt oikeussektorille viimeiseksi, koska Euroopan unionilla on tärkeä geopoliittinen kiinnostus mukana tässä kuviossa. Useita asioita on, useat asiat ovat toimineet hyvin. Komissio on pitkälti valinnut tällaisen tuen kohteeksi. Herkkiäkin kohteita tämä on toiminut kohtuullisesti hyvin. On ollut, se on onnistunut kapasiteetin rakentamisessa Kosovon tullissa, joka nyt seisoo omilla jaloillaan ilman ulkopuolista tukea. On ollut useita hyödyllisiä rakennusprojekteja poliisin ja oikeuslaitoksen tasolla ja EULAXilla on tärkeä osa vakauden ja turvallisuuden turvallisuuden luomisessa paikan päällä. Kuitenkin, kun ajattelemme sitä huomattavaa volyymiä, että EU antaa taloudellisena, apu, taloudellisena apuna ja kriisinhallintomission tehtäviä sekä, että kuinka kauan EU on tukenut Kosoviin, me katsomme, että kaiken kaikkiaan EUn tuki oikeusjärjestelmän rakentamiseksi ei ole ollut riittävän tehokas. Me tarkastelimme erityisesti neljä sektoria, poliisia, oikeuslaitosta, tullia ja korruptiota. Ja tullissa meillä on ollut, ollut selviä merkkejä huomattavasta parantumisesta, mutta pelkään, että en voi sanoa samaa äh, tehokkuudesta äh, taistelussa rikosta vastaan äh, ja korruptiota vastaan ja oikeuslaitoksen toimivuuden puolesta. Muutama yksityiskohta kuva, asian kuvaamiseksi. Poliisin osalta mietinnössä todetaan, että vaikka EU on tukenut sitä niin eteenpäin ei ole huomattavasti menty rikosten vastustamisessa, kuten pesu, rahanpesun vastustamisessa. <clears throat> Me olemme todenneet, että edelleenkin on riittämätöntä yhteistyötä poliisin ja syyttäjien välillä ja poliisin ja tullin välillä. Esimerkiksi ei ole minkäänlaista yhteistä tietojärjestelmää poliisi- ja syyttäjälaitoksen välillä. EU on <clears throat> kehottanut viranomaisia luomaan tällaisen järjestelmän jo pitkään, mutta viranomaiset eivät ole ryhtyneet tarvittavisiin poliittisiin päätöksiin. Toinen tärkeä ongelma on riittämätön kapasiteetti, jolla suojattaisiin avaintodistajia. Kosovo on pieni yhteiskunta ja todistajien suojelu on ehdottoman tärpeen. Ja kuitenkin olemme huomanneet, että todistajia on peloteltu, joka tietenkin haittaa oikeuslaitoksen voittetunta toimintaa. Ja oikeuslaitoksessa olemme havainneet, että poliittisesti on puututtu useinkin asiaan. On on riittämättömästi tuomareita ja kansainvälinen yhteisö on ehdottanut useita eh, hyviä ehdokkaita näihin toimiin. 31 heistä hylättiin kansallisen poliitikkojen toimesta. Me olemme todenneet riittämätöntä läpinäkyvyyttä juttujen allokoinnissa tuomareille ja syöttäjille, jos, joka on liittynyt poliittiseen vaikuttamiseen. OECD on todennut, että Kosovan tuomarit ovat taipuvaisia toimimaan ennakoivasti ulkoisen vaikutusvallan alaisena. On tärkeää kyllä, parlamentti on yrittänyt rajoittaa EULEXin mukana oloa. YK on pääsihteeri on varoittanut, että tämä saattaa vakavasti heikentää toimia, kun puhutaan yksityistämisen eteenpäinmenosta. Taistelussa korruptiota vastaan Euroopan unioni on rahoittanut teknistä apu, teknisiä apuprojekteja, jotka ovat johtaneet eräisiin suosituksiin, mutta 60 prosenttia näistä hylättiin paikallisten poliitikkojen toimesta. Kosovo on luonut kolme keskeistä elintä, jotka ovat heikkoja, joilla on päällekkäisiä toimintoja. Niiden pitäisi kuitenkin vastustaa rikollisuutta. Ja julkinen hallinto, julkiset hankinnat ovat tietenkin keskeinen korruption lähte. Kosovossa on 158 sopimusagenttia, joiden kokonaisvolyymi on 800 miljoonaa dollaria, joka on merko, merkitsee merkoista summaa. Ja tätä hallinnoi kolme elintä, joilla on päällekkäiset toimivallat, ja tämä järjestelmä ei pysty toimimaan tehokkaasti. Ja päätelmänä voidaan sanoa, että vaikkakin Euroopan unionin apu on ollut hyödyllistä, ja vaikkakin edelleenkin poliittisia esteitä täytyy poistaa, jotta voitaisiin vahvistaa oikeusjärjestelmän toimintaa keskeisellä alueella, ja tuen, äh, mitä esittelijä sanoi tästä tärkeästä asiasta. Ne poliittisia asioita, jotka Euroopan unionin alueella tasolla toimivat, mutta ne toimivat myös Kosovon tasolla. Ehkäpä lisäksi voisin painottaa tai mainita lyhyesti kaksi asiaa valiokunnan tietoon. Ensinnäkin Yhdysvallat on keskeisessä asemassa Kosovossa merkittävänä rahoittajana ja, ja tunnustettuna Kosovon kumppanina mutta USAn apu Kosovolle ei ole aina hyvin koordinoitu samalla tavalla kuin Euroopan unionin apu. Esimerkki, yksi esimerkki siitä USA on asentanut rajahallintajärjestelmän Kosovo, joka ei ole yhteensopiva EU-standardien e kanssa ja siksi sitä Euroopan unionin täytyy sitten järjestää toisenlainen rajahallintajärjestelmä. Toinen asia, jonka haluaisin painottaa, ottaa esille, joka on tärkeä varmasti tämän valiokunnan kannalta, on se, että Euroopan unionin ulkoinen turvallisuuspolitiikka ei ole aina selkeä osa sisäistä turvallisuuspolitiikkaa. Esimerkiksi Europol on antanut on puhunut monista äh, ihmiskaupan uhreista Länsi-Balkanilla, mutta tämä ei ole äh, tehnyt, merkinnyt mitään muutoksia Kosovon komission ja Eulaksen Kosovon toiminnassa. Eli EUn ohjelmointiapu ei ole äh, oikeastaan sisäistynyt tähän Euroopan unionin sisäiseen turvallisuustoimintaan. Ja lopuksi toteaisin, on tärkeää Euroopan unionin kannalta tehdä, ottaa opiksi näistä kokemuksista, joita EULEX on saanut. EULEX on tehnyt hyvää työtä vaikeissa olosuhteissa, mutta kuten esittelijä on todennut, on erittäin alueita, joissa jäsenvaltiot eivät ole aina vastanneet huutoon ja, ja he ovat, ne ovat, eivät ole pystyneet helpottamaan Euloksen työtä. Tässä on paljonkin opettavaa. Toisekseen Euroopan unionilla on kaksi äh, välinettä, joilla, jo, joita voitaisiin käyttää, jos poliitikot, poliitikot äh, unionissa haluavat niin tehdä. Ensinnäkin on neuvotellaan myös vakautus- ja liitännäissopimuksesta EU, e Kosovon kanssa. EU on sanonut, että edistystä on tapahduttava oikeusjärjestelmässä ja se on yksi niistä kahdeksasta ehdosta, joita Kosovo joutuu täyttämään, jotta se pystyisi saamaan tällaista vakaus- ja liitännäissopimusta. Ei ole kuitenkaan vielä selvää, minkälaisia prioriteetteja Euroopan unioni liittää oikeusjärjestelmään, joka on vain yksi näistä kahdeksasta alueesta, joita, jossa Kosovo täytyy mennä eteenpäin. Toiseksi Neuvotteluja käydään eh, viisumivapautussopimuksesta. Eh, Euroopan unioni on eh, asettanut noin 70 prioriteettia Kosovolle – jotta voitaisiin saada viisumivapautuksia. Edelleenkään ei ole vielä täysin selvää, minkälaisia erityisprioriteetteja Euroopan unioni liittää tähän äh, eteenpäin minun oikeusjärjestelmässä. Nämä ovat sellaisia alueita, äh, puheenjohtaja, joissa Euroopan parlamentti saat, voisi kiinnittää huomiotaan, jotta saataisiin ehkä enemmän äh, kes, keskitettyä poliittista tukea Euroopan unionin taholta, jotta voitaisiin kehittää oikeusjärjestelmää tässä tällä geopoliittisesti hyvin tärkeällä ja herkällä alueella. Kiitoksia. Äh, Kiitoksia johtaja De Vries näistä äh, kertomuksista. Erityiskertomuksen äh, osalta avoitamme keskustelun. Ensimmäinen se puhuu kollega Inge Kressle. Kiitoksia. Rova Makovai on varjoesittelijä ja hän ei valitettavasti voi olla täällä tänään läsnä. Haluan kiittää esittelijää kovasti. Me pidämme tätä työasiakirjaa hyvänä, mutta että kyseenalaistamme oikeuslaitoksen ähm, aseman ja korruption, että ähm, siellä tukea ei ole niin paljon kuin me pitäisimme tärkeänä. Oikeusvaltion periaate on tärkeä, ilman sitä mikään ei toimi. Ja meidän valiokuntamme on tutkinut tätä asiaa. Paul Rybik on sitä 2007-2008 tutkinut. Ja kun nyt kuuntelen tilintarkastustuomioistuimen puhetta, niin huomaan, että emme ole kovin pitkälle päässeet. Ja sitten esitän kysymyksen komissiolle. Me käytämme rahaa ja annamme suosituksia ja toivomme parasta, mutta se ei riitä. Haluan kysyä, että milloin EU todellakin tekee johtopäätöksensä ja lopettaa sen, että yksinkertaisesti vain jaetaan rahaa? Eh, ja miten sitten näitä toiveita parhaalla mahdollisella tavalla käytetään. Minä kovasti epäröin, ole, olemmeko oikealla tiellä. Miksi me annamme näin omaa kärsi, oman kärsivällisyytemme olla pelinappulana ja oikeusjärjestelmä ja kaikki ne heikkoudet, mitä tilintarkastustuomioistuin on osoittanut, niin haluaisin sanoa, että tämä on erinomainen kertomus, se on selkä, selkeä ja selvä, ja siinä ehdotetaan myöskin hyviä parannuksia lähitulevaisuudessa. Siksi kysymykseni komissiolle kuuluu, että mitkä ovat seuraavat askeleet, ja miten ne liittyvät sitten siihen, mitä pääosassa Justice ehdottaa, niin että mitä ryhdytään tekemään, emmekö voi ryhtyä käymään neuvotteluja niin, että saamme tuloksia. Ja mikäli ymmärsin tilintarkastustuomioistuinta oikein, että tehdään työtä 70 ensisijaisen asian kanssa, niin se on vitsi. Ehkä ne pitäisi asettaa merkitykseltään tärkeysjärjestykseen. Me olemme hyvin huolissamme ja haluaisin sanoa, että me emme ole valmiita Äh, jatkamaan tätä rahanjakoa Kosovolle näin kuin tähän asti on tehty. Kiitos. Kiitoksia kollega Kessli. Seuraavaksi kollega Epping. Äh, eh. <clears throat> Kiitoksia hyvä puheenjohtaja. Olen edustaja Gresslen kanssa aivan samaa mieltä ja haluan kiittää äh, tilintarkastustuomioistuimen edustajaa De Vriesiä Äh, tämä tutkimus on hyvä ja erityiskertomus on erityisen tärkeä, koska se nimenomaan osoittaa sen, äh, se mitä täällä Euroopan unionissa tehdään. Meidän täytyy suhtautua siihen aina kriittisesti itse ja sitä täytyy uskaltaa sitä kritiikkiä. Onneksi tässä kertomuksessa näin on tehty. Ja jos nyt katsotaan tällaista paikkaa, kuten esimerkiksi Kosovo, joka nyt on jo 14 vuotta ollut olemassa vuodesta 1999 Serbian sodan jälkeen. Siitä on nyt tullut riippumaton yksikkö ja esitän kysymyksen esittelijälle ehkäpä myös tilintarkastustuomioistuimelle. Eikö tässä ole kysymys siitä, että Kosovolla on rajallinen absorptiokyky ja että siitä on tullut nyt riippuvainen osa EUta. Se on riippuvainen EUsta, jos tätä rahoitusta enää ei anneta, niin koko Kosovo romahtaa. Ja Kosovo ei ole myöskään sellainen alue, joka on täysin yksimielisesti hyväksytty ja tunnustettu. 3,7 miljardia apua, miljardia euroa apua on annettu Kosovolle sekä komissiolta että jäsenvaltiolta. Mm-hmm Kosovo on kaikkein suurin rahansaaja ja kaikkein riippuvaisin eurooppalaisesta rahoituksesta. Onko tässä jotain ulospääsytietä? Vai jatketaanko tällä linjalla vielä kymmenen vuotta ja joudutaan uudestaan toteamaan, että asia ei onnistu? Yhä enemmän meillä on myös vastassamme se, että tämä tyyppinen yksikkö, jos ei se kykene järjestäytymään hyvin, niin silloin siitä tulee suuri musta aukko Balkaneilla, jossa kaikenlainen rikollisuus voi kehittyä. Esittelijä ja myös tilintarkastustuomioistuin ja komissio ovat kyenneet, eivät ole kyenneet näyttämään, mikä on se ulospääsytie ja millä tavalla tilanta voidaan parantaa. Onko tunnelin päässä valoa? Sen minä haluaisin tietää. Kiitoksia kollega Epping. Seuraavaksi Paul Rivi. Ja recht herzlichen Dank. Monet kiitokset. Minä myöskin muistelen mielelläni sitä aikaa Kosovossa, jolloin voimme toimivaltaisten virastojen kanssa hyvin intensiivisesti keskustella, mutta tällä välin minulla on ollut myöskin mahdollisuus siihen, että kun muutamat kansalaiset ovat kääntyneet minun puoleeni ja sanoneet, että he haluavat hankkeita toteuttaa Kosovossa ja että heillä on ollut intensiiviset kontaktit komission ja tässä on vammaisprojekti niin, että sairaalaan perustettiin Pesula ja se on ollut, tai se haluttiin toteuttaa ja toinen hanke oli myöskin mataluskoneiden koulutushanke. Kumpaakaan projektia ei kuitenkaan toteutettu ja minä uskon, että olisi välttämätöntä näiden hankkeiden kohdalla, joita ei toteuteta tai jotka hylätään, niin pitäisi tarkalleen tutkia sitä, mitä varten hankkeet hylätään. Ja onko sitten vastaavasti myöskin korruptiota maassa. Ja jos ajatellaan niitä hankkeita, mitä ei ole hyväksytty, niin ehdottaisin, että miksi näitä hankkeita ei ole toteutettu koska silloin syntyy epäilys, että vastaavia maksuja tai lahjontaa ei ole tapahtunut. Ja toivoisin, että me saisimme tässä valiokunnassa listan kaikista hylätyistä hankkeista. Ja sitten kahdestaan, kaksi henkilöä voisi valvoa, että mitä varten nämä hankkeet on hylätty koska jos hankkeet taas toteutetaan, niin silloin vastavuoroinen strategia on mahdollinen. Mutta minua kiinnostaisi, että mitkä hankkeet on hylätty, vaikka näitä projekteja ja hankkeita aivan oikein tarjottiin. Kiitos. Kiitoksia, Ryby. Seuraavaksi kollega Wittgenstein. Äh Kiitoksia siitä, että voin vielä esittää yhden kysymyksen. Minua kiinnostaisi, että miten tilintarkastustuomioistuin ja komissio, oletteko te havainneet sellaisia asioita, mitä me omassa piirissämme voisimme parantaa, esimerkiksi EULEXin työn puitteissa. Minä tiedän, että Kosovo-tilanne on välillä jollakin tavalla tärkeämpi kuin ulkopolitiikka ja sitten minä kuulen välillä, että meillä saattaisi ehkä olla myöskin omassa organisaatiossa virhetoimintaa. Minä haluaisin kysyä, että onko tilintarkastustuomioistuin tämän tyyppistä havainnut? Please, Jean-Pierre Audi. Ja sitten aluksi Jean-Pierre Audi. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Kiitoksia tilintarkastustuomioistuimelle tästä kertomuksesta joka todella paljastaa näitä eri vaikeuksia. Kosovo julistautui itsenäiseksi helmikuussa 2008. Ei ole siis helppoa arvioida oikeusvaltioperiaatteen toteuttamista maasta, joka vasta on muotoutumassa valtioksi. Ja on mielenkiintoista kuulla komission näkemys asiasta. Minulla on kaksi kysymystä budjettivalvonnassa olen käynyt Kosovossa tässä tarkoituksessa valiokuntamme jäsenenä. Ja meillä ei ollut mitään suoria keskusteluja, koska siellä paikan päällä lakkoiltiin, kun tulimme sinne. Mutta budjetivalvonta ominaisuudessa, mikä on yksi tärkeistä tehtävistä oikeusvaltiossa, niin tätä ei ole tehty, mutta ehdottaisin, että me tukisimme paikallista tilintarkastustuomioistuinta. Meidän täytyisi saada näiden välille hyvä suhde niin, että saisimme todella laadukkaan budjetin valvonnan Kosovon. Ja sitten toinen kysymykseni koskee valuutan toimivuutta. Kosovohan käyttää valuuttanaan euroa, Aiemmin meillä oli Saksan markka ja kun markasta tuli euro, niin siellä siirryttiin automaattisesti euroon. Onko valuutan toiminnassa jotain erityistä ongelmaa, koska valuuttahan on tietysti yksi tärkeistä elementistä oikeusvaltion toiminnassa? Ja, no, Muita puheenvuoropyyntöjä ei ole. Ehdotankin, että kysymyksiin komissiolta kantaa, haluatko esittelijä välillä puhua? vai annet, ja sitten, annetaanko komissio vastata ensiksi kysymyksiä ja sitten esittelijä komissiosta. Toivotan tervetulleeksi herra Lorenz Mereditin, joka on strategia- ja politiikka-osaston päällikkö. There are some questions towards the commission. Perhaps you can... Täällä oli kysymyksiä komissiolle, ehkä te voitte vastata niihin. Kiitos kovasti puheenjohtaja. Ensinnäkin haluan tehdä pari yleistä huomiota ja sitä yritän vastata näihin erityiskysymyksiin. <clears throat> Ensinnäkin pidämme hyvänä esittelijän näkemystä siitä, miten tilintarkastusministeriö on suhtautunut Kosovo-apuun ja suosituksiin. Haluaisin kommentoida näitä suosituksia ensinnäkin joka on kuitenkin tärkeä lähtökohta, koska monet niistä on jo saatettu käytännön tasolle. Ensinnäkin koordinoinnista komission ja EULEXin välillä. Me olemme täysin samaa mieltä siitä, että tämä on keskeisen tärkeä asia. Ja no, siitä lähtien, kun EULEX perustettiin 2008, me olemme jatkuvasti olleet vahvistamassa tätä suhdetta. Ja tuoreimmat esimerkit teille tiedoksi. Hyvin tärkeä asiakirja on valmisteltu juuri nimittäin Kosovan maastrategiapaperi, joka tulee opastamaan EUn talousapua Kosovolla seuraavan, seuraavan rahoituskeskuksen aikana sen jälkeen, kun tarpeelliset säädökset on hyväksytty. Ja sitten kun aloitetaan tämä työ, me olemme tiivissä yhteistyössä EULEXin kanssa näiltä osin. Olemme luoneet useitakin rakenteita, jotka auttavat tätä koordinointia. Ensinnäkin paikan päällä meillä on yhteinen oikeusvaltio, järjest, oikeusvaltioelin, ja komissaari Fyyle sitten käynnisti tällaisen dialogin oikeusvaltioperiaatteen asioista, jossa tavataan myös Kosovon viranomaisia. Tämä on ensimmäinen kohta. Toinen koskee virtaviivaistamista EU-läsnäolossa Kosovossa. Olen hyvilläni voidessani raportoida teille, että kuten tiedätte, että hel- viime vuoden helmikuusta lähtien olemme integroineet sen, mitä aikaisemmin puhuttiin EC, yhteys, yhteystoimiston ja muut elimet, ja nyt on olemassa Euroopan Kosovo-toimisto, joka johtaa Samuel Spooker ja EUn, erityis, tämä EUn erityisedustaja, joka siis johtaa tätä toimistoa. Tämä on merkinnyt lisää tehokkuutta koordinointiin, erityisesti komission ja EULEXin välillä, mutta kun ajatellaan EUn näkyvy- ja myös EUn näkyvyyden osalta Kosovossa. Kolmanneksi poliittisen dialogin käynnistäminen ja sitä kannusteiden luominen, kannustimien luominen, tämä on sellainen, jota aiotaan äh, jota jo painotettiin 2012-2013 vuosina. Tästä pari esimerkkiä. Aivan äskettäin, kun määriteltiin, onko oliko Kosovo valmis vakaus- ja liitännäissopimukseen, niin tässä toteutettavuuskertomuksessa komissio painotti sekä äh, lyhyen että pitkän aikavälin prioriteetteja ja myös keskipitkän aikavälin prioriteetteja ja kuinka keskeisiä muutokset ovat oikeusvaltio kysymyksissä ja tätä painotettiin neuvostossa ja se on myös johtanut mandaattiin tällaiselle, tällaista vakaus- ja liitännäissopimuksen hyväksymistä varten. Pari viikkoa sitten tämä mandaatti luot, annettiin. Lisäksi tietenettekin, että meillä on tällainen vuosittainen sykli, jota sanotaan, joka on vakaus- ja liitännäissopimusdialogi nimeltään – oikeusvaltioperiaate on äh, tämän asian, tämän äh, dialogin keskiössä. Olemme luoneet äh, tällaisen oman elimen, joka keskittyy nimenomaan oikeusvaltioperiaatteen asioihin. Ja lisäksi sitten kun tulee täysistunnon vuoro, joka tapahtuu tänä vuonna, jossa useakin kollega on Pristinassa sitten osallistumassa siihen – ja täm, nämä oikeusvaltioperiaatekysymykset ovat olleet myös sille pääministerin kanssa käydyssä keskustelussa. Oikeastaan tässä yhteydessä voisin vielä ja vastaisin samalla tähän suositukseen liittyen erääseen kommenttiin, joka täällä tehtiin, että, että oikeusvaltioperiaate ei ole riittävästi priorisoitu no, esimerkiksi tähän vakaus- ja ja viisumivapausasioihin. Ja sanoinkin jo, että meidän toteutettavuuskertomuksessa me, me olemme keskittyneet keski- ja pitkän aikavälin prioriteetteihin. Ja kun puhutaan viisumivapaustiekartasta, niin tämä oli keskeisin dokumentti tältä osin. Se on myös tuorein tällainen asiakirja Länsi-Balkania koskien. Ja jos tarkastellaan niitä, niitä suosituksia, joista kaik, joissa kaikissa viitataan oikeusvaltioperiaatteeseen, aivan erityisesti ne, jotka, jotka liittyvät järjestäytymiseen rikallisuuteen, kaiken kaikkiaan suositusta lukumäärää kaksinkertaistanut, eh, kun verrataan Kosovoa kaikkiin aikaisempiin maihin, joiden kanssa viisumivapaudesta on keskusteltu neljänneksi ja viimeiseksi. Viimeinen suositus sopimus, joka allekirjoitettiin 19. Äh, mm, mm, äh, helmikuuta Kosovo ja Serbian välillä, joka normalisoidaan suhteita. Kosovo, komissio tulee äh, vapauttamaan lisää varoja näiden tämän sopimuksen tekemiseen. Ja, ja, sit, ja meidän täytyy arvioida tilanne, koska dialogi edelleen käydään. Ja heti kun saamme lisää sel- selvyyttä, miten päästään tässä eteenpäin, niin Puuttuisin, yritän nyt puuttua pariin kohtaan, jotka mainittiin täällä. Ja myös, jos minulla aika riittää, niin vastaan lisäkysymyksiinkin. Yksi kysymys oli sen jälkeen, kun näitä investointeja tehtiin merkittävästi EU-sta Kosovoon, ja kysyttiin, että onko, onko valoa tunnelin päässä. No, on ollut, niin kuin näette, meidän vuosikertomuksistamme, kuten näette siitä faktasta, että Kosovo on nyt mukana historiallisessa vuoropuhelussa Serbian kanssa. Ja kuten näette, että Euroopan unioni on tekemässä päätöksiä siitä, että, Koso, että, että saataisiin mandaatti vakaus- ja liitännäissopimuksen neuvotteluita varten Kosovon kanssa. On tapahtunut massiivisia muutoksia tässä maassa, tuossa maassa viime aikoina ja tämä on ollut osaltaan EUnkin tuen ansiota. Kyllä olen samaa, samaa mieltä, että haasteita on edelleenkin ja komissiossa tehdään kaikki kiinnittääksemme viranomaisten huomiota näihin keskeisiin asioihin säännölliseltä pohjalta, mutta, mutta aivan varmasti valoa on tunnelin päässä. Ja joka tapauksessa paras tapa päästä lähemmäksi tätä valo, tunneli valopäätä niin se edellyttää vahvaa mukanaoloa. Ja sitten kysyttiin kansallisesta tilintarkastusjärjestelmistä ja elimistä. No nyt kun muistamme tämän erityistilanteen, joka siellä vallitsee, ja siellähän on vasta äsken ryhty rakentamaan näitä instituutioita, ja tilintarkastustoiminta oli yksi, oli sellainen, joka kuului valvonnan piiriin. Ja meidän pitää tehdä varmasti enemmän vahvistaaksemme kapasiteettia tällä sektorilla, jotta voitaisiin, pystyttäisiin rakentamaan adekvaatit instituutiot. nyt Kosovon eurooppalaistuminen, niin sehän ei ole välttämättä mitään ainutlaatuinen tilanne Länsi-Balkanilla. Montenegrokin on lähellä euroa ja on avannut keskustelunsa maan valmistautuessa Euroopan perspektiivin edellytysten täyttämiseen – Tämä on nyt se tilanne, missä olemme. Ja sitten kysyttiin. Yeah. Sorry, is that sufficient? Uh, no, no, I, I just... No ei, minä vaan yritin. En nyt tiennyt, että oletteko te valmis. No täällä oli vain yksi asia. Täällä kysyttiin kaiketi, miten me priorisoimme meidän apumme ja tukemme miten me valikoimme projektiehdotuksia. Ja halusin vain sanoa, että kun me valmistaudumme IPA 2 käynnistämiseen, niin me olemme tietoisia siitä tarpeesta, että pitää paremmin kytkeä poliittiset prioriteetit ja strateginen taloudellinen tuki. Ja tähän me aiomme puuttua Tämä tule, on tullut, tulee esille myös maakohtaisessa strategiapaperissa. Ja toivonkin, että tämä auttaa sitten näiden asioiden hoittamisessa. Toivottavasti olen pystynyt vastaamaan useampiin kysymyksiin, mutta jos on lisää kysyttävää, olen valmis auttamaan mahdollisella parhaimmallisella tavalla. Kiitoksia. Ja sitten antaisin puheenvuoron De Vriesille puheenvuoron tilintarkastustuomioistuimen edustajana. Um, kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia tästä erittäin hyödyllisestä, yksityiskohtaisesta ja paljon tietoa sisältävästä keskustelusta. Muutama kohta. Ensinnäkin, niin otan nämä sattumanvaraisessa järjestyksessä sopii. Täällä kysyttiin kysymys siitä, mitä Euroopan unioni voi tehdä paremmin. Tuomioistuimen kertomuksessa on useita esimerkkejä, joista haluaisin korostaa yhtä. Se liittyy EULEXiin, ei pelkästään siihen, vaan siihen esimerkkinä siitä, millä tavalla Euroopan unioni toimii siviilikriisinhallintatoimissa. Meidän löydöksemme olivat seuraavat. Jäsenvaltiot lähettivät Euleksiin vähemmän virkailijoita kuin alun perin luvattu. Toiseksi, kun nämä virkamiehet lähetettiin, heidät lähetettiin liian lyhyeksi aikaa. On vaikea tutustua monomutkaiseen maahan, kuten Kosovoon, jos joutuu lähtemään pois sieltä vuoden sisään. Tuskinpa silloin voidaan tuottaa paljon lisäarvoa. Tässä on hyvä oppitunti tuleviin kriisinhallintatehtäviin. Kolmanneksi, joskus niillä henkilöillä, jotka lähetettiin paikan päälle, ei ollut riittävästi tietotaitoa. Oi, ongelma, jos heidät halutaan asettaa neuvonantajiksi vanhemmille virkamiehille. Ja heitä ei usein otettu vakavasti, koska taso oli liian matala. Neljänneksi usein puuttui joustavuutta toiminnassa. Eulex ei voi alkoida uudelleen jäsenistään, vaan se täytyy pyytää ensin lupaa jäsenvaltiolta. No eipä siitä ole hyötyä kentällä. Ja sitten oli sellaisia jäsenvaltioita, jotka yksipuolisesti vähensivät sitoumuksia EULEXiin, aiheuttivat näin ongelmia sekä EULEXille että Naton K4 Kosovossa. Tämä siis hyvin yksityiskohtaisia asioita, joita olemme oppineet. Valitettavasti yksikään näistä asioista ei vielä ole tullut neuvoston kautta esille. Ja viittaan tässä 18. helmikuuta kohta neljä neuvoston päätöslauselmaa, jossa sanotaan, että meidän täytyy edelleen tutkia pätevien neuvostojen elinten toimesta näitä tuomioistuimen löydöksiä. Eli ei mitään spesifiä ole sanottu siellä. Kysymys siitä, onko Kosovossa menty eteenpäin ja miten kauan meidän täytyy vielä rahoittaa sitä. Nämä ovat ensinnäkin tietysti poliittisia kysymyksiä ja tilintarkastustuomioistuimella on vain hyvin vaatimaton rooli niihin vastaamisessa. Mutta sikäli kun meillä on mitään sanottavaa, niin viittaisin kohtaan 30 tässä mietinnössä, jossa korostamme sitä, että Euroopan unionin oma tiedostopalvelu on selvittänyt, että järjestäytyneen rikollisuuden tilanne Kosovossa ei ole muuttunut mitenkään merkittävästi vuodesta 1999. Siis Euroopan unioni ottaa tässä esille selkeän jatkuvuusongelman voimmeko suhtautua optimistisesti tulevaisuuteen. Se mielestäni riippuu kahdesta eri kysymysryhmästä. Ensinnäkin, voiko Euroopan komissio valita oikeat hankkeet rahoitustuelleen? Kuulimme, että nyt on tulossa uusi maastrategiapaperi, jossa keskitytään tällaisen tukeen. Ja tilintarkastustuomioistuimen käsitys on se, että komissio tähän mennessä on valinnut hyviä hankkeita teknisen tuen perille viemiseksi. Kysymys onkin siinä, että ovatko nämä teknisen tuen hankkeet saaneet aikaiseksi riittävästi vaikutuksia, jotta tilanne olisi muuttunut kentällä. Onko rikollisuus vähentynyt, onko korruptio vähentynyt, Tuomioistuimen analyysi on se, että jotta näin tapahtuisi, tarvitsemme lisää välineitä, emme pelkästään teknistä tukea. Tarvitsemme poliittista vuoropuhelua ja ehdollisuuksia, sillä Kosovon ongelmat eivät ole pelkästään teknisiä, ne ovat myös poliittisia. Tilintarkastustuomioistuin mainitsee erityisesti kolme eri aluetta, ja tässä palaan edustaja Greslen kysymyksiin. Voimmeko olla eh, tarkempia näiden prioriteettien kohdalla? korruptiovastaisessa taistelussa siellä on kolme eri elintä, joissa on päällekkäisiä toimivaltuuksia. Komission, prioriteeteissa ei näy sitä, että se haluaisi muuttaa näitä kolmea eri elintä. Sitten siellä julkisiin hankintoihin erikoistuneet kolme eri elintä. Ja siinä on myös korruption vaara. Tuon järjestelmän muuttaminen ei myöskään ole Euroopan unionin prioriteettien joukossa. Kolmanneksi maassa on pitkä perinne eh, siitä, että poliittisesti puututa oikeusjärjestelmän toimintaan, eikä sekään kuulu vielä Euroopan unionin prioriteetteihin. Eli nämä saattaisivat olla sellaisia kohtia, joita parlamentti saattaisi haluta pohtia päätöslauselmassaan kappaleessa 11 tässä Vaanin mietinnössä, jossa jo keskitytään näihin insentiiveihin, anteeksi, kannustimiin. Lopuksi Rybihin kysymys siitä, mitä hankkeita hylättiin maatalouden ja sairaaloiden puolella. En voi vastata, koska se ei ollut osa meidän kertomustamme, mutta edustaja Odin kysymys oli aivan tärkeä. Öö, rahoitushallinnasta Kosovosta, sillä siellä on ollut hankkeita, joita on, joilla on tuettu tilintarkastustuomioistuimen perustamista Kosovossa. Sitä johtaa ruotsalainen henkilö. Hän on erittäin pätevä ja tilanne on parantunut näkemyksemme mukaan. Ongelmana on kuitenkin se, että näiden kertomuksiin ei synny, suhtauduta Kosovon parlamentissa riittävällä vakavuudella, varsinkin kun niissä pureudutaan ongelmallisiin asioihin, kuten julkisiin hankintoihin. Eli jotkut Kosovon kysymyksistä ovat teknisiä, Kosovon komissio voi ne käsitellä, jotkut ovat taas poliittisia ja ne täytyy käsitellä poliittisella tasolla. Kiitoksia siis kovasti hyvä puheenjohtaja. Jään odottelemaan mielenkiinnolla edustaja Voonin tärkeän mietinnön seurantatyötä. Kiitoksia, Vries. Toisella kierroksella on, meillä on vielä viisi minuuttia aikaa siihen. Kollega Kresle haluaisi käyttää puheenvuoron sitten ulkosuudenhallinnon edustajana hans Haber sitten puhuu ja lopuksi vielä esittelijä. Rova Kressle, olkaa hyvä. Olen pahoillani. Tämä oli tällainen déjà vu-ilmiö. Olen jo kaiken tämän kuullut aikaisemmin, mitä komissio nyt esitti. Jos nyt käydään rakenteellista vuoropuhelua, niin, tai että tulee uusi taso, joka on käynnistetty ja kaikki paranee sitä kautta ja sitten kaikki vielä paranee. No, mutta ehkä tämä pitäisi lopettaa. Haluaisin muistuttaa siitä, että eh, nämä vanhat ongelmat ovat uusia ja uudet ovat vanhoja. En minä usko, että jos tämä erityisavustaja Kosovossa, että hän kauhean paljon uutta saa aikaan. Ja sitten jos niin pyytäisin eh, saada paperin, missä nämä parannukset on kirjattu. Ja minä haluan sitten tätä paperia säilyttää kaksi vuotta ja sitten esitän sen teille uudelleen. Haluan siis sellaisen paperin, missä tämä Kosovon erityisedustaja saa aikaan parannuksia, siis tällainen paperi. Ja sitten toinen pyyntöni. En tiedä, miten Euleksin henkilö, henkilöstökulut tässä tilintarkastustuomioistuimen kohdassa, kohdassa 15, missä puhutaan Euleksin Eh, henkilöstökustannuksista. En tiedä, maksavatko jäsenvaltiot eh, nämä kulut vai kuka. Mä olisin kiitollinen, jos saisin siihen selvennystä. Jos komissio sanoo, että olemme saavuttaneet jotakin, kun Serbian kanssa tehtiin sopimus, mutta eh, jos ajatellaan, että tämä sitten olisi alku Serbian ehdokkuudelle, EU-jäsenyysehdokkuudelle, niin tämä on todella korkea hinta. En tiedä, kannattaako se. Ja sitten pyytäisin vielä, että herra De Vries, nämä suositukset, mitä hän nyt esitti ja joita minä en löydä tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta, niin kertokaapa minulle, mistä ne löytyvät, minä en ole niitä löytänyt, niin että saisimme nämä suositukset myöskin kirjallisesti. Olisi avuksi, jos tällaiset eh, suositukset kirjattaisiin myöskin erityiskertomukseen. Ja mitä sitten tulee eh, seuraavaan kertomukseen, niin puheenjohtaja minä ehdottaisin, että kutsumme neuvoston keskustelemaan kanssamme, käymään vuoropuhelua siitä, että miten me tämän kertomuksen kanssa sitten jatkossa toimimme. Eli minä siis suosittelisin, että kutsutaan neuvosto keskustelemaan siitä, että mitä oppia voimme tästä saada tai ottaa. Olisi hyvin tärkeää, että Liettuan puheenjohtajakauden edustajat keskustelevat meidän kanssamme siitä, miten jatkossa toimimme. En haluaisi, että parin kolmen vuoden kuluttua olemme jälleen samassa tilanteessa kuin tänään. Kiitoksia. Ja Finland. Eh. Kiitoksia. Herra Haave, olkaa hyvä. Euroopan ulkosuudenhallinnosta. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Nyt edustajana minä vastaan päivittäisistä kontakteista EULEXin Kosovomissioon. Me olemme sopineet, olemme samaa mieltä monista johtopäätöksistä, joita tilintarkastustuomioistuimen raportissa on esitetty. Me pidämme hyvänä useita ja olemme muiden kanssa eri mieltä, ja sen voitte lukea liitteestä. Täytyy kuitenkin sanoa, että, että tässä näissä istunnoissa olemme voineet poistaa näitä monia erimielisyyksiä. Olen kuitenkin havainnut tämän epäsovun yleisen ilmapiirin, jonka olemme havainneet Kosovossa. Mä haluaisin mainita muutaman perusasian tästä dilemmasta. Ensimmäinen on, että siitä lähtien vuodesta 1988 1999, kun käynnistettiin Kosovo, Kosovo-politiikka, sodan yhteyden Sen jälkeen Kosovo on ollut maan alla, demokratia kehittyy maan alla, monet rikosrakenteet syntyvät maan alla. Tämä on varmasti sellainen maa Euroopassa, jossa on eniten maanalaisia järjestöjä ja maanalaisia rakenteita. Tämä on rakenne, joka tämä ongelma, joka tämä 1999 YK otti hommat hoitaakseen. Me lähdemme mukaan 2008 itsenäisyyden toteutettua. Ja jäsenvaltiot ovat olleet siellä pitempään ei Me olemme ymmikin neljännessä pilarissa, mutta missio, joka tekee työtä komission kanssa, olemme olleet siellä vuodesta 2008. Ja kuten sanottu, ongelmat alkoivat 1999. 1989. Ja toinen ongelma on, tämä on missio, jota englannista ei ole ollut ennen, ei koltaankaan, ja se on resursseiltaankin ainutlaatuinen – ja se on ainoa toimenpanova missio. Tämä tarkoittaa sitä, että motimme hoitaaksemme toimenpanovallan koko Osoman hallitukselta. <clears throat> Meillä oli tuomareita, jotka hoitivat päätöksentekoa Kosovon lainsäädännön pohjalta. Tällaista ei ole koskaan aikaisemmin tehty EU-tasolla. <clears throat> Meidän täytyy katsoa, että tehdäänkö sellaista enää toiste mutta niin kuin sanottu, tämä on aivan en, ensikertainen haaste. Seuraava haaste on viisi jäsenvaltiota. Me ei ole tunnustanut Kosovoa. Tämä on käytännössä erittäin tärkeää, kun ajatellaan ulkosuudenhallinnon ja sisäisen hallinnon, sisäisen turvallisuuden välisiä suhteita. Kosovolla ei ole mitään suoraa yhteyttä Euro- Interpoliin, ja me olemme löytä, pystyneet kiertämään sitä, mutta tämä tietenkin haittaa meidän yhteistyötämme Kosovon kanssa suhteessa järjestäytymiseen rikollisuuteen ja korruptioon. Edelleenkin teemme kuitenkin kohtuullisen hyvää työtä. Ja lopuksi se jännite, joka vallitsee suvereniteetin ja mission toimenpanovallan välillä. Kosovo haluaa pestä meistä eroon, koska siellä pidetään meitä sellaisena, että me rikomme heidän suvereniteettiaan. Me ajattelemme samalla tavalla. Heidän, heidän täytyy itsenäistyä ja oppia itse uimaan, eikä luottaa jatkuvasti meidän apuumme ja tukeemme. Mutta tämä tarkoittaa, ja tämä on oikeassa perustilema, meidän täytyy jossain vaiheessa jättää jo osa työstä kesken ja ensi vuosi tulee olla tärkeä vedenjakaja, koska silloin kosovalaiset odottavat todellisia muutoksia. Meidän täytyy pohtia, mitä jätetään sinne ja millä tavalla paremmin voitaisiin huolehtia omista edustamme suhteessa turvallisuuteen sisäisesti ja ulkoisesti. Ja lopuksi kääntyisin vielä näihin suosituksiin konkreettinen benchmarkin tässä oikeusvaltioperiaatteen suhteen, niin kuin viisumitiekartta. Meillä on toteutettavuuskertomus vakaus- ja liitännäissopimuksen suhteen, niin ikään sisäiset benchmarkit meidän missiomme työstä ja yhteiset oikeusvaltioperiaatteen hankkeet meidän ja kosovalaisten välillä. Tässä on, on, on, on tässä oikeastaan enemmän merkkejä kuin vertailua en nyt tiedä millä tavalla tässä mennään eteenpäin. Sitten ohjelmointi ja hankinnat. Tämä on sellainen ohjelma, josta olemme erityisen kiitollisia. Tästä, tässä on, me olemme havainneet, että jäsenvaltiot tekevät liian paljon mikrohallintoa ja tällaiset hankintasäännöt saattavat istua tällaiseen kehitysyhteistyöhön muualla, mutta ei tällaiseen nopeasti liikkuvaan hankkeeseen, kuten esimerkiksi siviilimissio. Ja tässä meillä todellakin me olemme menneet eteenpäin hankintasääntöjen suhteen ja olemme tässä kiitollisia. Ja De Vriesan mainitsi, että me olemme oppineet elämään tämän tilanteen kanssa. Meidän täytyy nähdä jäsenvaltioiden edut ja tämä ja perinteinen henkilökunta on se, se, se henkilöstöosuus, joka, jota on vähiten. Sotilaita on aina, siellä on oma tarina, Poliisi on jouduttu ottamaan pois omasta tehtävistään ja tämä muihin tehtäviin. Näin ollen meillä on vissiä ymmärrystä jäsenvaltioita kohtaan ja yritämme tässä tilanteessa pärjätä parhaita. Me voisimme saada enemmänkin resursseja, olisimme kiitollisia siitä, mutta meidän täytyy nähdä jäsenvaltioiden omat rajoitukset ja se, mitä kolleganne kansallisessa parlamentissa sanovat omille viranomaisilleen, jos liian moni heistä on ulkomailla. Oikeushenkilöstö, sitten neuvosto ja komissio, tämä on oikeastaan kaikkea hallinnon juristen kysymysten äiti. Olemme menneet tässä eteenpäin meillä on juridinen toimivalta, joka on aika paljon. EUn Pristinan toimisto ja dialogin tuloksena me olemme nyt läheisessä yhteistyössä. Me olimme aikaisemminkin nyt vielä enemmän yhteistyössä ja toteaisin, että totta kai dialogi ja sen toimenpanon alkuvaiheet, siinä on päästy yhteen tärkeään edistysaskeleeseen oikeusvaltioperiaatteen osalta Kosovossa – No, se on ollut vielä tällainen porsaareikki, mutta pikkuhiljaa olemme hoitamassa näitä rakenteita siellä. Mutta sanotaan, että, että tämä on valtava edistysaskel, vaikka se ei olekaan vielä valmis. No, oikeusvaltion periaate olisi tämän päivän aihe. Kiitoksia kovasti. Kiitos paljon, herra Haber. Keskustelu osoittanee, kuinka vakavasti otamme tämän tilanteen ja minulla on nyt kaksi muuta kollegaa, jotka haluavat puhua, mutta haluaisin muistuttaa kaikkia, että meillä on vain rajallisesti aikaa käyttää tähän. Tänään on herra Kajer. Kiitoksia puheenjohtaja. Voin esittää asiani lyhyesti. Hyvät kollegat, koordinaattoreiden parissa me olemme keskustelleet siitä, että mitkä Euroopan tilintarkastustuomioistuimen kertomukset ansaitsisivat sen, että me laatisimme omalaittoisen lausunnon tai mietinnön asiasta. Olen selvillä siitä, että me, tämä lainsäädäntökausi on lähestymässä loppuaan ja jos tällainen ehdotus näin loppupuolella esitetään, niin ymmärrän kyllä, että että Euroopan parlamentin vaaleihin mennessä sitä ei saada ehm, selvä, valmiiksi. Tämä ei ole mikään tällainen muodollinen pyyntö, mutta jos ajattelen tätä keskustelua ja sen pituutta ja syvyyttä ja osanottajia ja eri asioita, mitä tässä keskustelussa on käynyt ilmi, niin minä ehdottaisin, että niin nopeasti kuin mahdollista. Eli todennäköisesti ei tällä lainsäädäntökaudella, mutta niin pian kuin mahdollista, että me laatisimme oma-aloitteisen mietinnön tästä asiasta. Ja sitten voitaisiin ottaa huomioon myöskin kaikki se, mitä Inge Kressle esitti. Kiitoksia tässä Rova Kresslen. Yksi kysymys oli jäänyt vielä auki. De Vries, voitteko ottaa sitä lyhyen vastauksen? Ähm. No yhdellä lausella hyvä puheenjohtaja. Ensinnäkin palkkakustannukset, joita jäsenvaltiot maksavat sisältyvät sivun 11 taulukkoon, siis sisältyvätkö ne? Vastaus on ei. Toinen kysymys, mistä hän löytää kohdat, jotka koskevat korruptiota, julkisia hankintoja ja poliittista puuttumista asiaan. 52, 53 ja 65 ovat mietinnössä näiden kappaleiden numerot. Kiitoksia kovasti. Sitten esittelijä, olkaa hyvä. Ja, ää... Äh, Thank you, Chairman. As you... Kiitos puheenjohtaja. Niin kuten sanoitte, keskustelumme heijastelee sitä, kuinka tärkeä tämä aihe on. Ja kiitän äh, kollegoita ja tilintarkastustuomioistuinta äh, ja komissiota näistä puheenvuoroista. Käy, käy ilmi, että, että on selvää, että vaikkakin edistystä on tapahtunut eräällä alueella vielä on paljon <clears throat> tehtävää. On myös varsin selvää tästä keskustelusta, että mitä tarvitaan tämän eteenpäinmenon turvaamiseksi, niin kuin tuli esille kapasiteetin rakentamisesta ja eräät, eräät näistä varoista pitäisi suunnata kapasiteetin kohentamiseen, jotta päästäisiin eteenpäin. Kysymys on, on se, että kuinka hyvin näitä varoja käytetään. Tähän tietenkin liittyy myös henkilöstö. Tähän liittyy että parempi koordinaatio Kosovon ja EUn elinten välillä ja virtaviivaistaminen. Olin mielissäni kuultuani komissiolta, että siellä katsotaan, että koordinaatio ja virtaviivaistaminen on nyt tapahtumassa. Suosituksissani ehdotan kolmea asiaa, jossa on menty eteenpäin taistelussa rikollisuutta ja korruptiota vastaan, ja luulen, että on itsestään selvää, että kaikki kollegat kiittävät tätä. Useimmat suosituksista niin katsovat, että miten me voisimme tehdä tilanteen parantamiseksi ja onkin hyvä identifioida ongelmat, mutta niin ikään yhtä tärkeää on se, että identifioimme ratkaisuja ja löydämme keinoja näihin ratkaisuihin pääsemiseksi tulevaisuudessa, ja siitähän useimmissa suosituksissani on kysymys. Ja tässä on tullut ajatuksia siitä, mitä pitäisi tehdä paremmin, niin kuin tilintarkastustuomioistuin totesi, että todistajan suojelun puuttuminen po- poliittinen vaikuttaminen oikeusjärjestelmään, korruptiosuosituksia ei ole toteutettu politiikan tasolla ja tulevaisuudessa tarvitaan myös integroidumpaa hankintajärjestelmää. Siellä on paljon ajatuksia. Kysymys on siitä, millä tavalla varmistamme, että nämä asiat myös toteutuvat tulevaisuudessa että onko jäsenvaltiolla samat ajatukset näiden poliittisten kannustimien luomiseksi mutta tämä edellyttää myös toimenpiteitä hallinnossa, jotta asiat on hoidettua. Täällä on tullut esille kannustimia, että vakaus- ja liitännäissopimus ja viisumivapaus tietenkin paikalliset poliitikot aivan erityisesti olisivat kovin kiinnostuneista viisumivapaudesta ja silloin myös kansalaisille tulisi tällaista vipuvaikutusta tulevaisuudessa. On tärkeää, että viesti menee perille ja viesti voisi olla se, että, että nämä ongelmat voidaan ratkaista vain poliitikkojen toimin, poliittisen tahdon voimin, joka täytyy löytyä näissä. Ja Jensin ajatus on hyvä ja jos halutaan varmistaa tulevaisuudessa, että jotakin tapahtuu, niin ehkä oma mietintö tässä valiokunnassa joskus tulevaisuudessa voisi keskittyä näihin asioihin. Ja sillä tavalla ehkä voitaisiin varmistaa osaltaan eteenpäin. Paljon kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia kollegoille näistä puheenvuoroista. Kiitoksia. Sitten tämä kohta kolme on valmis. Sitten siirrymme kohtaan neljä esityslistalla. Eri, tilitastuomioistuimen erityiskertomus Tässä on kysymys Euroopan sosiaalirahastojen varojen käytön vaikuttavuudesta ikääntyville työntekijöille. Ja esittelijä on Derek Vuon ja lazarus Lazaru tilintarkastustuomioistuimesta on saapunut tänne joukkoomme. Ja annankin puheenvuoron nyt esittelijälle. Ol, ole hyvä, olkaa hyvä. The rapporteur has the floor, please. Esittelijä puhuu. Thanks, uh, uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Varmaankin kaikki kollegat ymmärtänevät, että Euroopan sosiaalirahasto on tärkeä ohjelma Euroopan unionissa. Vuosina 2007-2013 yli 75 miljardia euroa käytettiin siihen. Varmaankin kollegat ymmärtänevät, että ikääntyvät työntekijät ovat yhä tärkeämpi osa työvoimaa. 55-64-vuotiaista, niin, niin kuin Lisumen sopimus nämä ikääntyvät työntekijät määrittelee, 64 prosenttia tällä hetkellä on työttöminä. Ja itse asiassa mitään tarkkoja lukuja ei ole sen suhteen, miten paljon varoja on käytetty, jotta voitaisiin lisätä työllisyyttä tämänhetkisessä kaudessa, Sillä tässä sanotaan, että ikääntyviin liittyvät toimet sisällytetään yleisiin hankkeisiin. Siitä syystä mielestäni tämä erityiskertomus on erittäin hyödyksi meille. Tässä on myös otettu huomioon tiettyjä puutteita jäsenvaltiotasolla. Yksi niistä on se, jonka juuri mainitsitte, eli että on vaikea jäsenvaltiossa tunnistaa sellaisia toimia, joiden tavoitteena on nimenomaisesti toimia ikääntyvien henkilöiden kohdalla. Lisäksi useimmat jäsenvaltiot eivät ole ottaneet käyttöön kaikkia tarvittavia välineitä. Ja ongelmia on myös sen suhteen, miten määritellään ikääntyvä henkilö. Lissabonin sopimus tietysti mainitsee jotain, niin kuin juuri sanoin, mutta eri jäsenvaltiot on eri määritelmät. Jotkut jäsenvaltiot sanovat, että henkilö on yli 45-vuotias, Jotkut sanovat, että yli 50-vuotias, toiset taas sanovat, että yli 55-vuotias. Tässä on siis ongelmia. Eli meidän täytyy siis nyt ennen kaikkea päättää, mistä on kysymys, kun puhutaan ikääntyvästä henkilöstä. Lisäksi tuomioistuin on ottanut esille tiettyjä puutteita, varsinkin sen, että komissio keskittyy rahoituksen hallintaan sen sijaan, että se arvioisi lopputulosta. Eli tässä katsotaan sitä, mikä on rahoituksessa tapahtuvien virheiden määrä sen sijaan, että tutkittaisiin lopputulosta. Eli selkeät tavoitteet pitäisi asettaa, selkeät mittapuut ja lisäksi on vaadittu sitä, että jäsenvaltioiden pitäisi ottaa käyttöön valvontajärjestelmiä ja arviointijärjestelmiä, joiden avulla voidaan mitata tehokkuutta. Omat suositukseni ovat sellaiset, että Kannatan sitä, mitä tuomioistuin on huomioinut, mutta painotan myös sitä, että 2014-2020 ohjelmointikausi tarjoaa meille mahdollisuuden keskittyä yhä enemmän tehokkuuteen ja tuottavuuteen. Jäsenvaltiota tulisi rohkaista tässä suhteessa, jotta siellä täytäntöönpanot ohjelmat ja hakijoiden kokoamat ohjelmat ovat tehokkaita ja vaikuttavia on ehdottanut myös muita toimenpiteitä, joita voitaisiin tehdä. Meillä pitäisi olla erilaisia tapoja mitata lopputuloksia. Pähkinänkuoressa hyvä puheenjohtaja toteaisin, jos halutaan mitata ESRn toimien tehokkuutta, se on vaikeaa tällä hetkellä, sillä mitään tarkkoja tavoitteita ei ole. Meillä on vain hankkeita, jotka on suunniteltu ikääntyviä henkilöitä varten, mutta meidän tulisi nyt tässä uudessa ohjelmakaudessa tarttua tilaisuuteen ja katsoa sitä, millä tavalla nämä varat käytetään tehokkaasti silloin, kun ne kohdentaa ikääntyviin henkilöihin. Sama kritiikki on esitetty myös silloin, kun puhuttiin esimerkiksi sukupuolitasapainon saavuttamisesta. Ja tässäkin on ollut vaikeuksia mitata naisten hyväksi tehtyvien hankkeiden tehokkuutta. Meidän täytyisi siis katsoa sitä, millä tavalla tehokkuutta voidaan mitata naisten, vanhempien, ikääntyvien henkilöiden ja muiden kohderyhmien kohdalla. Dank. Kiitoksia <clears throat> esittelijälle hänen johdannostaan. Annan nyt puheenvuoron herra Lazarolle tilintarkastustuomioistuimen edustajana. Honorable Chairman and members of the Arvoisat valiokunnan jäsenet, Minulla on suuri ilo saada esitellä teille tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksen numero 25-2012, jossa tarkastellaan Euroopan varojen käytön vaikuttavuutta, jotka on suunnattu ikääntyneille työntekijöille. Kiitän esittelijää Derek Vuonia, joka ja tässä voinkin, tämän voinkin puhua lyhyesti. Haluan kiittää Vuonia tästä mielenkiintoista mietinnöstä herra Vuon on painottanut niitä keskeisiä havaintoja, joita tilinkastuomioistuimen raportissa on tullut, että millä tavalla esimerkiksi määritellään ikääntyvät työntekijät poissaolo suurimmasta tai vähemmässä määrin tai tietojen poissaolo vaikeuttaa sitten linjauksia kansallisella tasolla ja kohdennettujen toimien vähäisyys ikääntyviä työntekijöitä kohteen on vaikeuttaa se määrittelee, kuinka paljon näitä varoja on allokoitu näitä ikääntyviä työntekijöitä varten. Ja ei ole riittävästi luotettavia indikaattoreita, jotta voitaisiin arvioida toimien vaikuttavuutta tämän populaation hyväksi. Ja tietysti tuomioistuin pitää hyvänä sitä, että Vuon tukee tätä kertomusta ja sen suosituksia kehottamalla jäsenvaltioita suorittamaan työnsä paremmin arvioimalla järjestelmiä, jotta nämä järjestelmät ja ohjelmat seuraavalla ohjelmajaksolla olisivat, kohentuisivat. Ja silloin, kun näistä ohjelmista neuvotellaan, komission täytyy varmistaa se, että ohjelmat ovat, että ne perustuvat luotettavaan tietoon jäsenvaltioilta. Erityiskertomuksen tietojen pohjalta tästä jaksosta poli, poliitikot pystyvät arvioimaan varojen allokoinnin tehokka vaikuttavuuden. Tämä on kuitenkin huolestuttava aihe, koska tämä populaatio ja sen työllisyysaste on on kuitenkin havaittu strategisessa asiakirjassa, kuten Lissabonin agendassa ja Eurooppa 2020 asiakirjassa. On myös huolestuttavaa, tämä on huolestuttavaa myös, että siitä huolimatta näitä toimia ei riittävästi oli ollut, joita Euroopan sosiaalirahasto olisi rahoittanut. Ei ole mitään indikaatiota siitä, että tilanne olisi vai, muuttunut muilla toimilla, joita sosiaalirahasto on rahoittanut. Ja kuten Rovon vaikutsi, useita heikkouksia on havaittu tässä erityiskertomuksessa, joka liittyy operatiivisiin, ohjelma, operatiivisiin ohjelmiin. Ja seurannassa tilintarkastustuomioistuin on todennut myös erityiskertomuksesta 17 vuodelta 2009, jossa on arvioitu näitä jaksoja. Ja tässä käsiteltiin vuosi 2000-2006 nykyisellä jaksolla, jolloin finanssi- ja talouskriisi vallitsee. EUn lisäarvon konsepti on relevantimpi kuin koskaan ja politiikan vaikuttavuudesta on tullut yhä tärkeämpää, koska me vähemmällä rahalla mietitty saada enemmän aikaa työllisyysasteen noustessa kaikissa puulaatieryhmissä ja toisaalta työttömyyden kasvaessa erityisesti nuorten keskuudessa meidän pitäisi teet, ottaa opiksi tästä tulevaisuutta varten. Kiitos paljon. Olen nyt käytettävissä mahdollisia kysymyksiä varten. Yeah, thank you very much, Mr. Kiitos kovasti, herra Lazaru. Ja nyt voidaan avata keskustelu ensin kollega Patsitis. Ačiū, gerbiamas Iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad... Kiitoksia. Tästä jäi sellainen ensivaikutelma, että tämä kattaa pelkästään jäsenvaltioiden toimivaltuudet ja niiden haluttomuuden toimia lähinnä. Mutta mielestäni ongelma on paljon syvemmällä ja paljon monimutkaisempi. Se on monimuotoinen ja pelkästään jäsenvaltioiden ponnistukset eivät ole riittäviä. Sekä esittelijä että tilintarkastustuomioistuimen esittelijä painottivat sitä, että meillä ei ole riittävästi luotettavaa tietoa. Jollei tällaista tietoa ole, niin ei voida myöskään puhua hyvin toimivasta järjestelmästä. 75 miljardia euroa on valtava määrä rahaa. Ja aivan että suuri summa menee ensi rahoituskaudellakin käyttöön. Jos on sanottu, että jäsenvaltiot eivät saada luotettavaa tietoa ja siitä syystä täytäntöönpano ontuu, niin tilanne on sama myös tulevaisuudessa, jolle ei mitään muuta saada aikaiseksi. Euroopan komission täytyy todella nyt kehitellä järjestelmiä niin, että se kykenee vertailemaan näitä tilanteita, vertaamaan jäsenvaltioiden edistystä tai sen puutetta. Ja tiedon, tietojen tulisi olla vertailtavissa. Eli tuen kaikkea sitä, mitä on sanottu, ja esittelijä jo kommentoikin tätä tietojen luotettavuutta. Minun mielestäni tämä erityisnäkökulma tulisi varsinkin ottaa esille tulevassa kertomuksessa. Kiitoksia. Äh, Kiitoksia. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Rova Kressle. Kiitoksia. Monet asiat siitä, mihin minä halusin puuttua, niin kollegat ovat jo ottaneet ne esiin. Minä haluaisin, että eh, komissio informoisi meitä siitä, että mikä on uusien ohjelmien laita, eli tuleeko taas sama tilanne, että ei ole kertomuksia eikä ole määritelmää tietyille ongelmaryhmille, että meillä ei jatkossa ole taas sama ongelma, kun jokainen pyrkii toteamaan, että mitä EU tekee nuorisotyöttömyyden kohdalla. Ja tämä on sellainen aihe, että meidän pitäisi osoittaa, että EU osaa kyllä laskea – ja että on myöskin virheitä tehty ja meidän täytyy niistä ilmoittaa. On tärkeää, että täytyy tämä tilanne selventää. Kiitos. Onko muita puheenvuoroja, pyyntöjä valiokunnan jäseniltä? Kollega Ryyvi. Minun kysymykseni menee siihen suuntaan, että mitä tulonsaantimahdollisuuksia tällä alalla on, jos ajatellaan vanhempia työntekijöitä – Eh, jotka lähtevät niin kutsutulle varhaiseläkkeelle. Miten heidän työtulonsa ja eläkemaksunsa, miten ne voidaan yhdistää, mikä on tilanne? Kiitoksia. Kuka komissiosta haluaisi puhua asiasta? Rova Riiling, joka on komission asiasta vastaava osastopäällikkö. Oliko nimi oikein? Hyvää huomenta. Ensinnäkin haluan esittää muutaman kommentin ja puuttumus esitettyihin kysymyksiin. Ensinnäkin kiitän tilintarkastustuomioistuinta hyvästä yhteistyöstä ja tästä kertomuksesta. Todellakin olen samaa mieltä, että me tarvitsemme enemmän tuloshakuista, tulosperusteista työtä ja toimintaa. Pitää paikkansa, että nykyisellä ohjelman jaksolla meillä on seurantavälineitä, joilla voidaan tarkistaa ja identifioida, onko, onko asia toiminut vai onko oikeus, oikeus toimin tarpeen, mutta kuitenkin tässä mekani, tämä mekanismi on rajallinen. Kuitenkin jäsenvaltiot niin ikään tekevät ja kun komissio tekee kohdennettua arviointia ja, ja tehdään myös arvioita siitä, miten tällä ohjelmajaksolla tämä vaikuttavuus ESFn rahojen suhteen on ollut. Nykyin, nykyiset puitteet vaativat jäsenvaltioilta raportointia ainoastaan ihmisten ominaispiirteistä ja tästä syystä, ja nyt tullaankin itse tulevaisuuteen, tulevaan ehdotukseen tässä, joka koskee sosiaalirahaston tulevaa toimintaa. Tämä liittyy Eurooppa 2020-strategiaa ja meidän täytyy priorisoida investoinnit, kun silloin kun puhutaan ikääntyvistä työntekijöistä. Meillä on, niin kuin Ruva Kressli esitti, niin meillä on myös erityistoimet käytössä ja tulevassa tulevalla ohjelmajaksolla olemme asettaneet myös useita asioita, joita pitää, joiden pitäisi auttaa meitä pääsemään, <clears throat> pääsemään enemmän tulosperusteisuuteen. Ja meidän pitää keskittyä indikaattoreiden merkityksiin ja onko kohdennusarvot, onko, ovatko kohdennusarvot oikein. Sosiaalirahastossa on asetettu yhteiset indikaattorit, joita käytetään kaikissa jäsenvaltioissa – jotka mahdollistavat myös vertailukelpoisuuden ympäri Euroopan unionia. Ja nämä yhteiset indikaattorit myös, ovat myös tulosperusteisia indikaattoreita. Olemme työskennelleet pitkään hyvässä yhteistyössä isävaltioiden kanssa asettaaksemme nämä yhteiset linjaukset, ja tämä antaa hyvää pohjaa meidän työllemme tulevaisuudessa on luotava, määriteltävä tavallaan niin se peruslähtölinja lähtölinja ja sitten tulosperusteiset indikaattorit, yleiset puitteet ja kohdennetut linjaukset on määritelty, määriteltävä, jo, jo, jotka toimivat perustana myös mahdollisille sanktiomekanismeille. Me katsomme, että tulevalla ohjelmajaksolla että välineet täytyy määritellä, jotta voitaisiin tehokkaammin äh, arvioida äh, ohjelman toimivuus. Eräät näistä asioista, jotka mainitsin, on, ovat edelleenkin neuvottelujen kohteena äh, lainsäätäjä elinten kesken ja pystymme sitten näkemään vasta tuleva, lähikuukausina, ovatko nämä elementit sellaisia, että ne saadaan tulevaan asetukseen. Kiitos. Thank you very much. Kiitos. Nyt antaisinkin puheenvuoron tilintarkastustoimistoimille mahdollisia vastauksia varten ja sitten lopuksi esittelijä Lazarov. Kiitos puheenjohtaja. Minulla ei ole mitään lisäkommentoitavaa. Toteaisin vain, että tilintarkastustuomioistuin on hyvillään siitä, että, että meidän havaintomme ja suosituksemme tässä kertomuksessa osaltaan myötä vaikuttavat siihen, että saadaan enemmän suoritusperusteinen ohjelmatoiminta, joka johtaa varmasti parempiin tuloksiin. Kiitos. Kiitos. Derek, ole hyvä. Thanks, Chair. I'll try to be brief uh, as, as... Kiitos, puheenjohtaja. Pyrin puhumaan lyhyesti. Varmakin olisi hyödyksi, että tätä tehokkuutta ja vaikuttavuutta mitattaisiin varsinkin eri ryhmien kohdalla, mutta meidän täytyy myös tunnustaa se, ettei se ole suinkaan aina helppoa, sillä nämä hankkeet, joita tuetaan, ovat usein aika yleisluontoisia. Ne kohdistuvat yleisväestöön, eivätkä pelkästään esimerkiksi vaikka naisiin. Se, mikä on oleellista, että toimimme tehokkaammin tässä suhteessa tulevaisuudessa. Ja meillä on joitakin esimerkkejä siitä komissiolta. Olemme saaneet kuulla ex ante ehdollisuudesta, yhteisistä indikaattoreista. Kaikki tämä on auttanut vahvistamaan sitä, että seuraava ohjelma keskittyy enemmän tehokkuuteen. Jäsenvaltiot ja alueet ovat vastuussa ja voivat auttaa toiminnassa, kun ne suunnittelevat omia ohjelmiaan varmistakseen, että ne ovat tehokkaita. Voimme myös valvoa näiden ohjelmien, teho- ohjelmien tehokkuutta. Lisäksi puhutaan myös luotettavasta, luotettavista tiedoista ja kaikki ovat, nämä ovat varmaan sellaisia asioita, joissa ollaan samaa mieltä. Vielä kerran haluan kiittää kollegoita työpanoksesta ja komissiota sen toiminnasta, kuten myöskin tuomioistuinta tästä erityiskertomuksesta. Kiitos esittelijälle ja kiitän myös tilintarkastustuomioistuimen edustamia ja komission edustajia. Näin ollen kohta neljä on valmis. Seuraavana vuodessa kohta viisi. Tilintarkastustuomioistuimen erityiskertoimen, erityiskertomus, jossa on kysymys yhdyskuntajätehuollon infrastruktuurihankkeiden rahoituksesta ja onko tämä vaikuttava tapa auttaa jäsenvaltioita saavuttamaan EUn jätepolitiikan tavoittamaan tavoitteet. Esittelijämme on Skylä Kaakis ja tilintarastuomioistuimesta Ellen on herra Latsarov. No, edustaja Kaakis, olkaa hyvä. Thank you, Mr. President. Uh, Kiitos puheenjohtaja. 2010. 2010 jokainen EU-kansalainen tuottaa keskimäärin 500 kiloa yhdyskuntajätettä, ja tämä vaikuttaa haitallisesti. Mutta jos me hoidamme sen tehokkaasti, vaikuttavasti, niin se on taloudellinen mahdollisuus. 2000 ja vuoden 2000 ja 2013 välisenä aikana EUn rahoitusosuus on 10-11 miljardia. Ja tilintarkastustuomioistuimen tarkoituksena oli arvioida rakennetoimien vaikuttavuutta yhdyskuntajätehuollon infrastruktuurin rahoittamisessa. Käsittelimme kahdeksaa aluetta neljässä maassa 2011 ja tarkastamme 26 projektia. projektia. Havainnot osoittavat, että siellä on suorituskyky on ollut varsin erilainen monessa seitsemästä seitsemästä laitoksesta vain, vain yksi pystyy par, neljä Yksi laitos ei ollut ollenkaan toiminnassa. Neljä seitsemästä tarkastusta kompostointilaitoksesta kompostin, tuotetun kompostin määrä ei yltänyt tavoitearvoihin. Eli neljässä seitsemästä. Kahdeksalla alueella kaatopaikalle sijoitetusta jätteestä 31,5 prosenttia oli biohajoavaa jätettä, mikä johtuu taas siitä, että jätettä ei ollut käsitelty vaikuttavalla tavalla. Ja yhdelläkään kahdeksasta otokseen poimitusta alueista eikä mitattavissa, ei, ei mitattu tiedotuskampanjoiden onnistumista. Tilintarkastustuomioistuin, joka teki aina hyvää työtä, mutta siellä on, se havaitsi asioita, jotka ovat hyvin huolestuttavia – ja istuimen havainnot asettavat kyseenalaiseksi komission ja myös jäsenvaltioiden tehokkaan toiminnan julkisten varojen hallinnoimisessa. Ja minä kehotan komissiota ja tilintarkastuomioistuin kehottaa komissiota esittämään, selvittämään, että mitä, nämä, mitkä syyt ovat taustalla ja mitä aiotaan tehdä tulevaisuuden suhteen. Sanoisin myös, että että tällainen auditointi tuntuu olevan varsin hyödyllistä ja on harmi, että me, että parlamentti, tämä parlamentti ei ole ei ole teille tällaisista erityiskertomuksista huomattavaa osaa meidän kiinnostuksemme kohdetta, koska parlamenttihan on hyödyllinen ei pelkästään rahaa käyttäessään, mutta myös silloin, kun parlamentti tarkasteli sitä, miten rahat on käytetty. Ja tässä, tätä me emme tee tehokkaasti, niin kuin tämä erityiskertomus osoittaa. Ja pelkäänpä, että kaikki nämä havainnot eivät, eivät koskaan pääse adekvaatilla tavalla parlamentin täysistunnon käsiteltäväksi. Kiitoksia. Skylakakis tästä johdannosta. Herra Lazarov. Thank you, Mr. Chairman. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja, arvoisa puheenjohtaja ja arvoisat valiokunnan jäsenet. Minulla on ilo esitellä teille numero 20 erityiskertomus vuodelta 2012 arvio siitä, ovatko rakennerahoitustoimet yhdyskuntajätehankkeissa olleet tehokkaita. Toisin sanoen, ovatko ne auttaneet jäsenvaltioita saavuttamaan jätepolitiikan tavoitteet? Esittelijä Theodoros Kilakakis esittelee tässä äh, esityksessään hyvät perusteet, jolloin minä voin puhua lyhyesti. Skilakakis tukea, tukee kertomustamme ja sen päätelmiä. Haluan kiittää edustaja Skilakakista mielenkiinnosta tätä kertomusta kohtaan. Aivan kuten edustaja Skilakakista totesi, tarkastus osoittaa, että miltei kaikilla valituilla alueilla jonkun verran on tapahtunut edistystä jätekäsittelyssä. Rakennerahastojen tehokkuutta kuitenkin heikensi sitä, että tukitoimien täytäntöönpano oli heikkiä ja EU-säännöksissä ja suuntaviivoissa oli heikkouksia. Yksityiskohtaisemmin voidaan todeta, että yhteisrahoitettujen infrastruktuurihankkeiden onnistuminen pitkälti riippui siitä, miten paljon laittelua tapahtui aikaisemmin. Vain 25 prosentissa alueista päästiin EU-tavoitteisiin, varsinkin niissä, joissa oli hallinnolliset ja taloudelliset menettelyt paikallaan komissio on tukenut näiden tukitoimien olemassa olevaa, kun se on, arvio, kun se on arvioinut hankkeita. Koska pelkästään huonosti toimivia alueita ei valittu tähän näytteeseen, niin otimme huomioon myös niitä hyviä käytänteitä, jotka ovat johtaneet konkreettisiin ja käytännönläheisiin parannusehdotuksiin. Ja ne onkin esittelijä selkeästi omassa mutta on esille. Lopputuloksena esitän vain ne kolme suositusta, jotka meidän mielestämme ovat kaikkein tärkeintä. Ensinnäkin jäsenvaltioiden tulisi keskittyä erilliseen keräykseen ja lajitteluun niin, että ne voivat viedä eteenpäin kierrätystä ja jätteen ähm, muodostumisen ehkäisyä toiseksi ja ottaa huomioon saastuttaja maksaperiaatteen toiseksi. Tämä edellisen suosituksen täytäntöönpanon pitäisi olla ehdollinen ja pitäisi soveltaa aina saastuttaja maksaa periaatetta. Komission yhdessä parlamentin ja neuvoston kanssa tulisi miettiä sitä, että rahoitustuki eh, linkitetään yhteen tavoitteiden saavuttamisen kanssa. Hyvä puheenjohtaja, hyvät valiokunnan jäsenet, haluaisin korostaa sitä, että erityiskertomus ei pelkästään painota niitä eri haasteita, joita jäsenvaltioilla on jätehuollossaan, vaan se korostaa myös niitä tapoja, joilla näihin haasteisiin voidaan pureutua. EU-varoja on osittain käytetty hankkeisiin, jotka eivät ole tehokkaita, toisin sanoen, jotka eivät huomattavasti edesauta sitä, että jäsenvaltiot voivat päästä EUn jätteidenhuoltopolitiikan tavoitteisiin. Jos Komissio vaatii muita tukitoimia, jäsenvaltiot ne täytäntöön panevat. Näin me tukisimme uusia jätehuoltohankkeita ja parantaisimme myös olemassa olevan infrastruktuurin toimintakykyä. Puheenvuoroni lopuksi haluan todeta, että jäsenvaltion edun mukaista on se, että meillä on tehokas ja asianmukainen Ähm, rahalle vastinetta antava järjestelmä, joka suojaa ympäristöä ja vie eteenpäin kestävää kehitystä. Ennen kaikkea tämänhetkisessä talouskriisissä meidän tulisi tarttua tilaisuuteen tehdä jätteestä raaka-aineiden ja energian lähde ja jätehuoltosektorista pitäisi tehdä toimiala, joka luo uusia työpaikkoja. Kiitoksia ja olen nyt käytettävissä, jos teillä on mahdollisesti kysyttävää. Siis, eh, Kiitoksia tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta nyt sitten kollegat siinä järjestyksessä, kun puheenvuoro on pyydetty. Ensimmäinen. Děkuji za slovo. Eh, na začátku bych chtěla poděkovat Evropskému účetnímu dvoru za... Puheenjohtaja, ensiksikin haluaisin kiittää tilintarkastustuomioistuimesta tämän tärkeän kertomuksen laatimisesta. No, puolisen tonnia jätettä syntyy kansalaisten, mutta kolmasosa menee suoraan kaatopaikalle ja tilanne eri jäsenvaltioissa on hyvinkin erilainen. Joissakin maissa kompostoidaan jopa 60 prosenttia ja toisissa taas ei. Ja kaatopaikka on edelleenkin yleinen käytäntö, kun karjakselen tilanne omassa maassani. Ja vaikka me olemme edelleen jäljessä yhdyskuntajätteen energia, energiahyödynnössä, mutta kuitenkin jätettä lajitellaan. Ja kaato kaatopaikka merkitsee jätteen käyttämättä jättämistä ja se myös merkitsee sitä, että mahdollisia työpaikkoja ei hyödynnetä, uusia työpaikkoja ei hyödynnetä. Ja monet ihmiset kuitenkin voisivat löytää äh, tuossa äh, työpaikan. Ja kertomus osoittaa, että meidän täytyy käyttää taloudellisia äh, välineitä, kuten veroja ja, ja saastuvia maksaa periaatetta, jolloin päästäisiin myös jätteen kierrätykseen ja uudelleenkäyttöön. Hyvin tärkeä ja kiinnostava juttu oli tämä kun analysoitiin tietoisuuden nostamiskampanjoiden vaikuttavuutta ja sitä, miten kierrätys ja jätteiden lajittelu, erityisesti biojätteiden lajittelu, voi onnistua tällaisen tiedotuskampanjan jälkeen. Ja näyttää siltä, että siellä missä kampanja oli hoidettu oikein hyvin, niin ihmiset muuttivat käyttäytymistä ja he aloittivat biojätteen lajittelun joka sitten kompostoitiin ja myytiin ja, kier- ja koko sykli toimi hyvin. Kun taas muissa paikoissa, joissa tämä elementti oli aliarvostettu, kansalaiset kylläkin aloittivat jätteen lajittelun, mutta sitten se lajittelu, lajiteltu jätte, kuitenkin päättyy loppupeleissä kaatopaikalle. Että vaikkakin siis taloudellisista seikoista riippumatta tämä tietoisuuskampanjan käynnistäminen voi olla hyvinkin tärkeä tulevaisuuden kannalta. Ja toinen huomat, seikka on se, että me emme aina ole oikein arvioineet näiden toimien, ehdotettujen toimien osalta kapasiteettia. Tietenkin näitä arvioita on tehty alustavissa selvityksissä ja joissakin operaatioissa on havaittu, että on todettu, että kapasiteetti ei ole käytetty suinkaan riittävästi. On toisia tilanteita, joissa kapasiteetti on alikäytössä ja sitä käytetään ehkä vain 25 prosenttisesti. Me, me, me toivomme, että komissio tekisi jotain tulevaisuudessa. Meidän täytyy parantaa tilannetta tulevaisuudessa. Mitä meidän pitäisi tehdä? Meidän pitää parantaa tiedonkeruuta ennen projektin täytäntöönpanoa. Projekti täytyy, projekti täytyy vastata todellisiin tarpeisiin eikä pelkästään yliarvostettuihin tai aliarvostettuihin satunnaistavoitteisiin. Kysymys sitten tukitoimista, kuten suuren yleisen kouluttaminen tai sitten taloudelliset kannustimet silloin, kun osallistutaan tällaisiin aloitteisiin. Tämän pitäisi olla osa kaikkia projekteja ja sen pitäisi olla yksi arviointikriteeri tässä projektissa. Koska tämä kertomus selvästi osoittaa, että nämä ovat sellaisia parametreja, jotka voivat vaikuttaa talouteen, mutta myös tehokkuuteen ja vaikuttavuuteen. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavaksi kollega Paul Rivi. Ja recht herzlichen Dank. Monet kiitokset. Minä Luulen, että tämä aihe on meille kaikille hyvin tärkeä. Ympäristö on asia, joka, jonka Euroopan unioni on aina asettanut ensisijalle. Ja erityisesti eh, jätehuolto, mutta myöskin puhdas vesi veden puhdistamoissa on meidän ehdoton prioriteettimme. Näiden asioiden kohdalla kyseessä on aina tehokkuus ja kyseessä on myöskin se, että että maissa, joissa yhdyskuntaa jäten, jätteen infrastruktuurihankkeita Euroopan unionin varoilla edistetään, niin laitosten pitäisi siellä myöskin toimia. Ja sitten pitäisi olla myöskin resurssit, asianmukaiset resurssit käytettävissä. Mutta jos ajatellaan puiteehtoja, että voidaanko saada julkinen tietoisuus ja erilliskeräys järjestettyä ja saadaanko lainsäädännöstä tukea verkostojen laatimisessa, niin nämä puite ehdot ovat oikeastaan sellaisia, joita sähködirektiivistä ei jou, aiheudu. Ja tässä kohdin laitteiden rakentajat ovat hiukan liian vähän asiaan puuttuneet. He keskittyvät laadun, tekniseen laatuun ja usein kritisoidaan puiteehtoja ja sitten usein on niin, että jäsenvaltiot päättävät investoinneista ja sitten lopuksi myöskin poliittiset laskelmat vaikuttavat päätöksiin. Yleensä ei lainkaan taloudellisia tai ympäristöpoliittisia poliittisia kriteerejä sovelleta. Osittain on myöskin liikakapasiteettia. Olen todennut, että esimerkiksi Romaniassa, Arkitan alueella, mm, 2008 perustettiin EUn säätö, säännöt täyttävä kaatopaikka ja nyt sitten rakennetaan toinen kaatopaikka samaa tarvetta varten ilman, että olisi tarvetta ja siihen on nyt myönnetty EU-määrärahoja. Haluaisin kysyä tilintarkastustuomioistuimelta, että onko tätä tapausta tutkittu, koska loppujen lopuksi valvonta pitäisi olla myöskin, kun määrärahoja myönnetään, ja miten arviointi ja benchmarking-laitosten arvioinnin kohdalla toteutuu. Kyseessä on se, että suorituskykyä lisätään tällä alalla, ja valvontajärjestelmien ei pitäisi keskittyä pelkästään siihen, miten hankkeet täytäntöön pannaan. Esimerkiksi jos ajatellaan kilpailuttamista ja teknisiä standardeja. Sen pitäisi olla ensimmäinen osa ja toinen on laitteiden osto ja asennus ja kolmas on sitten käyttö, tätä vastaava käyttö ja sitten laitteiden luotettavuus niin, että mm, voidaan niin kutsuttuja lifetime-serkeleitä kansalaisille tuottaa niin, että saadaan kansalaisille edullisin ratkaisu, eikä suinkaan kulloisenkin laitteiden rakentajan tai ylläpitäjän kohdalla edullisinta. Eli pitää ottaa huomioon laskelmat kansalaisten kohdalla ja myöskin avoimuus kustannuksissa on tärkeää kustannuksille niin, että tästä ei tule kunnille tai julkisille laitoksille lisätuloja ja ei tehdä lisävero, ei saada aikaan lisäverotusta, vaan tämä pitäisi olla kansalaisille niin edullinen tämä jätejärjestelmä, että he voivat käyttää sitä ja että myöskin kustannusrakenne olisi avoin kansalaisille. Kiitos. Balchitis, Kiitoksia, että kollega Balchitis. Kiitoksia. Niin hyvin lyhyesti puheenjohtaja. Erityiskertomuksessa on sellainen lause, että Euroopan unionin rahoituksen tehokkuus pitkälti riippuu jätehuoltostrategiasta. Ja käsittääkseni Tämä on se peruspohja näille ongelmille. Kun jokainen jäsenvaltio tässä kehittelee omia jätehuoltostrategioitaan. Meidän tulisi ehkä pohtia jonkunnäköistä yhteistä lähestymistapaa ja huolehtia siitä, että strategiat ovat melko samanlaisia jäsenvaltioissa. Ja, vielen dank. Das war eine ganze Reihe von Fragen. No siinä paljonkin kysymyksiä myös komission suuntaan. Komissiosta toivotan tervetulleeksi herra Burgesin, joka johtaa jätehallinta- ja kierrätysosastoa, sitten ympäristö- ja aluepääasiastosta on sitten henkilöitä, jotka hoitavat vastaavat kestävästä kasvusta. Kuka nyt komission puolesta vastaa? Huomenta. Huomenta. Minä olen ympäristöpääosastossa kierrätys- ja jätehuolto-osaston toimiston päällikkö. Ensinnäkin kiitän tilintarkastuomioistuinta hyvästä yhteistyöstä, jota meillä on ollut tässä prosessissa, joka on johtanut tähän erityiskertomukseen. Ja haluaisin myös kiittää esittelijää hänen työasiakirjastaan. Vaikkakin olemme eri mieltä eräiden suositusten kanssa, joita työasiakirjassa on esitetty, me Meistä useimmat niistä kuitenkin vahvistavat poliittisia toimia, joita komissio on jo nyt pannut täytäntöön. Haluaisin kommentoida ja tätä tehokasta käyttöä. Aloitetaanpa mahdollisista erimielisyyskysymyksistä. Esittelijän työasiakirja antaa ymmärtää, että tilintarkastustuomioistuimen havainnot ottavat esiin, esiin komission tehokkuuden julkisten varojen hallinnoinnissa. Mutta mahtaako tämä lausuma ottanut täysin huomioon ne vastuualueet, joita komissiolle ja jäsenvaltiolle kuuluu kohesioprojektien äh, hallinnoinnissa, jaetun, äh, jaetun hallinnon äh, projekteissa jäsenvaltiot vastaavat kohteiden valinnasta, yhteisrahoitettujen kohteiden hallinnoinnista ja valikoinnista. Ne vastaavat myös seurannasta. Ja komissio, komission seurantatehtävä koskee lähinnä näihin projekteihin. Ja onko tässä johdannossa esittelijä nyt sitten nimenomaan viitannut siihen rooliin, joka jäsenvaltioilla on se, siinä seurannassa, joka koskee kohesiovarojen käyttöä ja toisaalta näiden projektien seurannassa. Luulenpa, että, tämä on, että tätä voitaisiin käyttää tässä mietinnössä ja me olemme mielellämme eh, toimintamme teille eh, ehdotuksia. On tärkeä suositus, joka, jos jonka mukaan yhteisrahoitus eh, ei koske pelkästään eu rahoitusta, vaan myös suorituskykyä. Komissio on samaa mieltä tästä ajatuksesta. Ja tämä on ollut tämä on otettu huomioon silloin, kun on suunniteltu tulevia, tulevaa kohesiopolitiikkaa vuosille 2014-2020. Komissio on ehdottanut ehdollisuusmekanismin sisällyttämistä, joka tarkoittaa sitä, että jäsenvaltiot joutuvat vasta, vasta noudattamaan tiettyjä kriteerejä, jotta saisivat EUn yhteisrahoituksen. Ja meille tässä uudessa kontekstissa olisi tärkeää ja keskeistä katsoa vähän tarkemmin yksittäisiä projekteja ja selvittää, ovatko nämä projektit osa johdonmukaista poliittista kehystä, joka voisi varmistaa EUn jätelainsäädännön täytäntöönpanon. Työasiakirjassa on useitakin suosituksia, jossa puututaan tiettyihin toimiin, joilla voidaan parantaa jätehuoltoa ja hallintoa. Esimerkiksi erillisten keruukohteiden perustaminen ja taloudellisten välineiden parempi käyttö ja, ja jätteiden käsittely ennen kaatopaikkaa, ennen kaatopaikalle vientiä. Tässä suhteessa on, mielestäni on tärkeää mainita, että tilintarkastustoimiston kertomus esittelee tilanteen ennen kuin muutettu jätehuoltodirektiivi on hyväksytty vuonna 2009. Ja tämä muutettu direktiivi on vahvistanut huomattavasti oikeusperustaa jätehuollolle ja jätehallinnolle Euroopan unionissa. Ja nyt meillä on juridisesti sitovat tavoitteet. Meillä on myös jätehuoltohierarkia, jossa kaatopaikat ovat pohjalla ja myös tarkoituks perustaa erillisiä keruupaikkoja. Ja tämä tapahtui oikeastaan sen jälkeen, kun tilintarkastustoimistomme arvionsa oli tehnyt aivan äskettäin viime vuonna me teimme aloitteen vaatimuksen mukaisuus projekteista, jossa keskityimme kymmeneen jäsenvaltioon, joissa suorituskyvyn taso on alhainen tai heikko. Ja osana tätä aloitetta, jossa selvitettiin vaatimusten, vaatimusten mukaisuutta, meillä on jäsenval- näitä jäsenvaltioita koskevia suosituksia, jotka jotka, jossa tuetaan monia niistä ajatuksista, joita tässä työasiakirjassa on esitetty. Me olemme erityisesti painottaneet tarvetta saada paremmat, parempia taloudellisia kannustimia tai välineitä, kuten myös kaatopaikkaveroja. Ja olemme painottaneet tarvetta parantaa erillisiä keruupisteitä. Olemme käynnistämässä myös prosessi, jolla, käynnist- jolla tarkastellaan jätepolitiikkaa Euroopan unionin alueella. Tämä prosessi, tällä prosessilla on viisi päätavoitetta, eli jätteiden määrän vähentäminen ja sitten tällaisen Äh, muiden kuin kierrätettyjen materiaalien poltto ja sitten kierrätyksen kehittäminen ja markkinoiden kehittäminen ja raaka-aineille. Luulenpa, että nämä voisivat olla merkittäviä askeleita kohti parempaa täytäntöönpanoa ja parempaa vaikuttavuutta jätehallintoprojekteissa, joita Euroopan unioni, unioni rahoittaa. Ja sitten vielä lopuksi, jos sallitte, niin, niin jätehallintatilastoista työasiakirja mainitsee tarpeen, että komission pitäisi arvioida tietoja luotettavuutta, joita jätehallinto saa jäsenvaltioista. Tämä on sellainen asia, jota komissio on jo tekemässäkin. Eurostat on tuottanut jo pitkään tilastotietoja EU-alueen jätehallinnosta, jotka, joka perustuu jäsenvaltioiden toimittamiin tietoihin. Ja Eurostat on selvittämässä mahdollisuuksia, millä tavalla voitaisiin selventää selventää tai parantaa näitä jäsenvaltioiden antamia tietoja. Ja me, niin kuin sanottu, me olemme nyt käynnistämässä uutta jätehuoltopolitiikkaa ja aivan erityistä huomiota kiinnitämme tälle siis tietojen luotettavuudelle ja vertailukelpoisuudelle. Kiitoksia. Ja, vielen Dank. Kiitoksia. Onko lisäkysymyksiä? No hei, meidän pitää olla tarkkana kellojen kanssa, about cities, ja sitten esittelijä milloin tahansa. Taip, ačiū gerimas pirmininkė. E, noriu sureaguoti Europos komisiją. Kiitoksia, puheenjohtaja. Haluaisin vastata komission edustajan puheenvuoroon. Komission edustaja sanoi jälleen kerran, että tämä ei ole Euroopan komission vastuulla, vaan jäsenvaltioiden vastuulla on se, millä tavalla varat käytetään. Ei tässä puhuta pelkästään jätehuollosta, puhutaan myös yleisistä vastuusta toiminnasta – EU-toimielimissä. Me puhumme myös tämän budjettivalvontavaliokuntamme avainasemasta. Haluan muistuttaa komission jäsenille siitä, että komission edustajat ovat vastuussa siitä, että Euroopan veronmaksajien varoja käytetään tehokkaasti. Siitä syystä me käytämme usean tunnin jokaisessa kokouksessa me analysoidaksemme näitä erilaisia rahakäyttömuotoja. Me vaadimme tietoja, me vaadimme sitä, että jäsenvaltiot pakotetaan käyttämään rahat oikein, jotta voidaan saada loputulokseksi tehokkaita tuloksia. Jos onnistumme vakuuttamaan Euroopan komission siitä, että Tämä on sen vastuulla, että sen täytyy pyrkiä tähän tavoitteeseen, niin uskon, että tulevaisuudessa meidän teho- työmme on paljon tehokkaampaa ja voimme välttää useita ongelmia. Ja Filank. Kiitoksia. Skylakakis. Not agree more with Mr. But... Olen todella samaa mieltä Rabalchitisin kanssa kun hän, siitä, mitä hän sanoi. Meillä on tässä tilintarkastustuomioistuin on havainnut asioita, jotka ovat menneet pieleen. Niin komissio sanoi, että jäsenvaltioilla on päävastuu, mikä pitää paikkansa. Siellähän se raha käytetään, mutta sopimusten mukaan loppupeleissä me emme anna vastuuvapautta jäsenvaltiolle, vaan komissiolle. No, se on kuitenkin komissio, jonka täytyy vaalia ja pitää kiinni sopimuksista. Tämä on se tärkein osa Komissiolla on vastuu EU-rahoista. Se, se on sen oma vastuu. Jos komissio uskoo, että jäsenvaltiot voivat hoitaa homman, niin silloin se vastaa myös siitä silloin, kun ne ei tee sitä. Tämä on vain fakta, sopimukset, perussopimukset antavat komissiolle Euroopan projektien toimeenpanotehtävän ja huolehtimisen siitä, miten ne hoidetaan. Pyydän komissiota auttamaan tässä. Eihän tämä ole sellainen asia, että jokin, jota jonkin pääosasto tekee, vaan on kysymys siitä, millä tavalla komissio haluaa työskennellä tulevina vuosina. Ja se tulee olemaan osa meidän Äh, siis osa seuraava parlamentti ja myös seuraavan kansalaiset tulette tekemään siitä päätöksen. Kiitos. No niin, kiitos vaan. Herra Lazaru, Lazaru haluatteko vielä loppukommentin esittää? Mr. Chairman, uh, have no... Uh, Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Minulla ei ole mitään muita sisältöön liittyviä kommentteja, mutta haluaisin sanoa, että tilintarkastustuomioistuin on ilahtunut voidaan sanoa tilanteessa, jossa se on mukana parantamassa EU-politiikan tehokkuutta ja vaikuttavuutta. Ja näin se voi tukea myös teidän valiokuntanne työtä, kun valvotte julkisten varojen käyttöä. Kiitoksia paljon. Näin ollen saamme tämän esityslistan kohdan päätökseen. Kiitämme tilintarkastustuomioistuimen ja komission edustajia ja aloitamme seuraavan esityslistan kohdan käsittelyn numero kuusi, jossa on kysymys Euroopan unionin liittymistä valmistelua rahoituksen hallinnasta, oikeusjärjestelmän alalla sekä korruption torjunnasta ehdokasvaltioissa ja mahdollisissa ehdokasvaltioissa. Esittelijä on Monika Makovei. Ole hyvä. Thank you, Chair. Um, first I would like... Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin kiitän komissiota ja Euroopan tilintarkastustuomioistuinta yhteistyöstä ja saamistamme tiedoista. Ihan muutama sana tämän oikeuden ja korruptiovastaisen taistelun merkityksestä näissä ehdokas- ja mahdollisissa ehdokasvaltioissa. Oikeuslaitos on tietenkin tärkeä osa demokratiaa. Jos me emme jos me emme pysty varmistamaan, että sen, se on tehokas, puolueeton ja ennakoitava, niin on, se on todellakin iso puute. Me, meidän täytyy tämä esiin ja meidän täytyy myös muistaa selvittää, miten Euroopan varoja, rahoja käytetään. Odotan, kunnes kaikki lähtevät It's very important to ensure. On hyvin tärkeää varmistaa, että tehokas, riippumaton ja puolueeton ja, ja ymmärrettävä eh, oikeuslaitos toimii ehdokasmaissa. Tämä kuitenkin eh, vaikuttaa myös kansalaisten luottamukseen ja myös sijoittajien luottamukseen. Ja, ja on täytyy myös huolehtia siitä, että Euroopan varoja eh, käytetään oikein. Korruption on tietenkin keskeinen asia näissä ehdokasvaltioissa, mahdollisissa ehdokasvaltioissa ja nämä, nämä täytyisi, näihin asioihin täytyisi puuttua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ennen, ennen liittyvistä valmistelevia toimia. Ne, ne, sitä on lyhyestä näistä havainnoista olemme tarkastelleet näitä liittymistä valmistelua tukea oikeuslaitosuudistuksessa ja korruption torjumisessa Turkki ja Länsi-Balkanit Turkissa 2001 jälkeen se on saanut, on saanut 128 miljoonaa ja Länsi-Balkanin maassa on 140 miljoonaa euroa. Ja maakohtaiset luvut ovat tässä mietinnössä. Lisäisi myös, että yksi, että ohjelmiin on 2010-2012 IPasta myös maksettu 5 miljoonaa euroa. Sitten näistä havainnoista näiden lukujen pohjalta. Ja tämän projektin tavoitteista ja rahoituksen taso oikeuslaitokseen, oikeuslaitokseen ja korruption vastustamiseen on varsin alhainen. 2007-2013 vuosina meillä on keskimäärin vain 2,87 prosenttia tästä rahapaketista jotka on allakoitu oikeuslaitokseen. Ja vain 0,35 prosenttia on sitten jyvitetty korruptiovastustamisiin. On tietenkin eroja maiden välillä. Esimerkiksi Makedoniassa tulee 2 prosenttia 2 prosenttia korruptiovastustamisiin ja Kosovo taas 10 prosenttia oikeuslaitokseen. Komissiolla on uusikin konsepti, jolla voidaan tukea oikeuslaitosta ja sisäasioita. Tämä saattaa muuttaa myös varojen allokointia, mutta muistutan, että 2007 sama päätös tehtiin näiden kahden asian hoitamiseksi ja perustua myös selvityksiin ja lainsäädännön hyväksymiseen. Niinpä sanoisin, että me me vetoamme komissioon ja edunsaajamaihin allokoimaan huomattavampia varoja näille kahdelle sektorille, oikeuslaitokseen ja korruptiotorjuntaan. Niin ikään toinen suositus liittyy että hyväksyttäisiin sektorikohtainen lähestymistapa kahdella, näillä kahdella alalla. Se voisi tuoda mukanaan lisää etuja esimerkiksi rahoittajien koordinaatio ja eri projektien väliset vuorovaikutussuhteet. Meidän pitää meidän täytyy arvioida uudelleen tämä sektorikohtainen lähestymistapa, koska useimmat hakijamaat tai mahdolliset hakijamaat joutuvat selvittämään, pystyvätkö ne toimimaan tällä konseptilla ja eu tasolla ei ole riittävää yleistä strategiaa. Ja sitten sellainen havainto, joka liittyy synergian puuttumiseen projektien välillä, joka taas johtaa siis vaikut, tehottomuuteen näissä projekteissa. Tämä taas, tämä taas johtuu taas sen hyvän yleistrategian puutteesta niin maatasolla kuin aluetasolla. Voin antaa esimerkin Länsi-Palkkanilta, jossa oikeuslaitos on sillä on oikeastaan oikeuslaitos samanlainen jokaisessa maassa. Ja silloin kun rahoitetaan projekteja näissä maissa, niiden pitäisi keskittyä samoihin asioihin ja silloin saataisiin vertailukelpoista tietoa projektien täytäntöönpanoista. ja niitä muutoksia voidaan mitata myös helpommin, äh, kun näissä maissa on järjestelmät ovat samankaltaisia, siis länsi maissa. Esimerkki strategian puutteesta näillä sektoreilla Kroatialla liittymistä valmistunut tuki ja korruption pärjyntää käytetyt varat. O- mutta ensin käytettiin tutkintaresursseja, Kosovossa taas ei käytetty tutkintaresursseja. Ja, ja mitä hyötyä on korruption torjuntaan käytetyillä virastoilla, ellei myös tutkintaresursseihin panosteta. Ja sitten, sitten meillä on, täällä on 85 tavoitetta kussakin projektissa. Ja myös seurantamekanismi on perustettu totta kai. Nämä, näitä voitaisiin parantaa esimerkki, vaan koulutusprojekteista indikaattorit, kuten laatu ja koulutustoimien määrä, ja sitten koulutettujen oikeuslaitoksena harjoittelijoiden määrä. Nämä eivät ole objektiivisia mitattavia parametreja. Se vaikuttaa tietenkin myös lopputulemaan. Olkaa hyvä. Kiitos. Niin, me ehdotammekin tässä mietinnössä, että pitäisi saattaa tällaiset perustiedot lähtökohdalle, jotta voisin, voitaisiin mitata parantamista, ja sellaista ei ole. Ja tällaisen puolesta me vetoamme. Ja sitten kestä, uudistusten kestävyys, siihen pitäisi panostaa. Meillä, meidän täytyy varmistaa, me olemme nyt pitkällä aikavälillä, olemme pitkään tie, tiedämme, että myös lainsäädäntökehittymissä ollaan paljonkin tavoitteista jäljessä. Tarvitaan myös toimia läpinäkyvyyden eteen sen suhteen, miten EU-varoja käytetään ja missä jäsenvaltioissa milläkin tavalla. Ja, ja, ja pitäisi saada yhteinen tietokanta näistä projekteista. Komissio aikoo julkistaa tietoja IPAL-järjestelmästä. Me tarvitsemme keskitetyn tietokannan E, myös yleiseen käyttöön. Tässä periaatteessa tämä mietinnön runko. Olemme jo valmistelleet tarkistuksia, joilla saataisiin lisää e, tietoa lykätyistä projekteista. Ja sitten me puhutaan myös niistä takaisinperintätoimista, joilla peritään rahaa takaisin toteutumattomista projekteista – ja tämä täytyy keskittyä tässä täytyy keskittyä sekä koko alueeseen että yksittäisiin maihin. Olen keskustellut komission kanssa tämän mietinnön jälkeen ja tulen ottamaan huomioon eräitä komission kommentteja. Lopuksi sitten kalenterista. Tarkistusten jättöaika 5. syyskuuta ja äänestys täällä valiokunnassa 25. syyskuuta. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Onko, haluaako joku jäsen pyytää puheenvuoroa? Kyllä Kaakis. Uh, very, very briefly. Uh... Niin hyvin lyhyesti, koska olen tutkinut korruptiota jäsenvaltioissa. Aiemmin niin tiedämme, että korruptio on suuri ongelma jäsenvaltioissa. Meillä on 20 20 miljoonaa lahjusta annetaan jäsenvaltioiden hallinnoissa vuosittain. Meidän täytyy varmistautua siitä, että tämä unioni on myös korruption vastainen unioni ja että ehdokasmaat pääsevät sellaiselle tasolle korruption torjunnassa, että ne voivat tulla unioniin. Sen täytyy olla tärkeä osa liittymisprosessia ja aivan kuten edustaja Makovei huomautti, me ei anna riittävästi rahaa tai meillä ei ole riittävästi myöskään poliittista tahtoa ehdokasmailla, että ne voisivat ymmärtää, että eivät ne pääse mukaan, jos niiden korruptiotaso on se, mikä se tällä hetkellä on, eli erittäin korkea. Meidän täytyy siis ennen kaikkea painottaa nimenomaan tätä osaa liittymisprosessista. Unioni on suurissa vaikeuksissa monessakin suhteessa. Ja tämä on yksi niistä kaikkein tärkeimmistä poliittisten, yhteiskunnallisten ja taloudellisten vaikutustensa vuoksi. Kiitoksia Jens Geier. Kiitoksia puheenjohtaja. Minun täytyy edustaa varjoesittelijä Jelko Kalsin, ja tänään. Hän pyytää anteeksi, koska hän on Washingtonissa valtuuskunnan mukana toisen valiokunnan kanssa. Siellä tutustutaan eh, YK-rakennuksiin ja mahdollisesti johonkin muunkin, mutta asiaan. Minulle useammat eh, ryhmäni jäsenet ovat esittäneet pyynnön että ottaisin huomioon lausunnossani sen, että käytetään oikeaa terminologiaa. Kyseessä on konkreettisesti entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia erityisesti. Me tiedämme, että tämä nimikiista on sellainen asia, joka on monen jäsenen sydämellä aivan erityisesti. Ja pyytäisin, että se otetaan huomioon ja minä pyytäisin esittelijää ottamaan tämän seikan huomioon, koska muuten yksinkertaisen teknisen tarkistuksen kautta myöskin sihteeristö sen varmasti voi tehdä. Henkilökohtaisesti en ole pystynyt tätä mietintöä tai käsittelemään kovasti, siksi luen englannin kielellä sen, mitä Jelko Kasin on minulle jättänyt omana reaktionaan siitä, mitä hän tähän mennessä on ajatellut tämän mietinnön asiasta. Luen nämä pari kohtaa englanniksi. On tärkeää ottaa huomioon muutokset, jotka ovat tapahtuneet äh, tämän ECAn e äh, raportin esittämisen jälkeen monet asiat on pantu, toimeen, pantu käytäntöön, ne toimivat ja tiedot on päivitetty ja äh, mietinnössä täytyy näkyä koko kuva, mitä on saatu tähän asti, mitä on opittu ja mitä äh, kavaltaan Ja Toiseksi on tarvetta äh, myös pohtia laajemmin koko oikeuslaitosta ja miettiä, että minkälaisia projekteja voitaisiin epäsuorasti kohtia siihen, eikä, eikä puhuta pelkästään investoinnista oikeuslaitoskuvioihin. Kiitos. Kiitos. Onko muita puheenvuoropyyntöjä valiokunnan jäsenten voimin? Ei näköjään ole. Okay, I would like to... No, pyytäisinkin Makovei, Makovei kys, kysyt, kuulit mitä Makovei, eikö mitä Gajer ehdotti, voitko vastata tässä, mutta tai sitten oletko selvittää tämän varjostelinen kanssa? Mapias. Ja okei. Okay. Sitten yhteenvedon yhteydessä. Nyt voisimme kerran Schumann Hitleriä, joka on IPA-strategia laajentumispääosastosta. Olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairman. Uh, Kiitos puheenjohtaja Parahi. Thank you very much. Kiitoksia, kiitoksia hyvä puheenjohtaja, kiitoksia edustaja Makovei, kiitoksia tästä jossa kiinnitetään huomiota yhteen laajenemispolitiikan avainalueista. Komissio hyväksyy suurimman osan näistä suosituksista tässä mietintöluonnoksessa, mutta meidän tulisi varmistautua siitä, että meillä on yhteinen näkemys ja tulkinta taustalla olevista tekijöistä. Esimerkiksi meidän laskelmamme ovat olleet erilaiset sen suhteen, minkälaisia summia on myönnetty näihin kahteen eri alueeseen. Ja tuo kommentti osoittaa myös sen, että rahoitustuki korruption vastaiseen toimintaan ja muihin uudistuksiin pitää ottaa tarkastelu hieman laajemmalta pohjalta. Oikeastaan tämä uudistus ja korruption torjunta ovat tärkeimpiä prioriteettejamme komission laajenemistrategiassa. Tätä on painotettu esimerkiksi viimeisimmässä laajenemistrategiassa ja sitä korostetaan jälleen kerran tulevassa strategia-asiakirjassa, joka on tarkoitus hyväksyä tämän vuoden syksyllä. Samoin se heijastuu niin sanotussa uudessa lähestymistavassa luvuissa 23 ja 24, mikä on mainittu. Neuvosto on sen hyväksynyt ja nyt sitä täytäntöön pannaan ensimmäistä kertaa liittymisneuvotteluissamme Montenegron kanssa – komissaari Fylöllä oli mahdollisuus selventää tätä uutta lähestymistapaa äskettäisessä täysistuntokeskustelussa 12.7., jota käytiin siis Turkin liittymisestä. Lähestymistapa heijastuu myös komission ehdotuksessa uudeksi liittymistä valmistelmaksi välineeksi seuraavan seitsemänvuotiskauden aikana. Jos haluamme vakuuttaa lainamismaat siitä, että niiden täytyy suhtautua asioihin vakavasti ja että niiden täytyy täytäntöönpanna pitkälle meneviä uudistuksia, meidän tulisi käyttää kaikkia niitä välineitä, joita meillä työkalulaatikossamme on. Kysymys ei ole pelkästään siitä, että annetaan rahoitustukea. Tästä syystä meidän tulisi ei pelkästään välttämättä ottaa huomioon näillä alueilla käytetyt rahat, suuntaantavina sen suhteen, miten vakavasti suhtaudumme ongelmiin ja siitä, onko kyseessä prioriteetti meille vai ei. Esimerkiksi meillä on korkean tason vuoropuheluja, meillä on tällainen vertaispaine, jota käytetään maihin. Meillä on verkostoitumistuki ja yhteisen toiminnan tuki, jolla saadaan aikaiseksi konkreettisia tukia, kun pyritään torjumaan järjestäytynyttä rikollisuutta kun tehdään lain täytäntöönpanosta tehokkaampaa ja kun näitä rikollisia viedään oikeuden eteen. Se poliittinen vuoropuhelu, jota käymme tällä hetkellä Kosovon kanssa ja Bosnia-Herzegovinan kanssa, ovat tästä erinomaisia esimerkkejä. Toiseksi. Meitä ilahduttaa se, että suhteellisesti olemme ilmeisesti pääsemässä hyvin tuloksiin kentällä, varsinkin jos katsotaan äskettäistä oikeusvaltiojärjestelmän periaatteen toteuttamisarviota, joka mainitaan myöskin tässä mietinnöstä. Kertomuksessa, joka on äskettäin julkaistu, se osoittaa, että selkeästi on nähtävissä, että siirtymä on tapahtumassa kentällä näissä maissa, joissa nämä oikeusjärjestelmät ovat käytössä, että oikeusjärjestelmät paranevat ja että oikeuslaitosta nykyaikaistetaan saadaan aikaiseksi todellisia positiivisia tuloksia eikä saa unohtaa niitä. Aivan kuten esittelijä on todennut, oikeusjärjestelmän uudistaminen ja korruption torjunta ovat tärkeässä asemassa, kun pyritään vakauttamaan maa ja tekemään siitä houkutteleva ulkomaisille suorille investoinnille niin, että saadaan aikaiseksi myös hyvä kehitys näissä maissa. Kaikki ne menettelyt, joihin pyrimme eivät kuitenkaan kykene tukemaan tuota myönteistä kehitystä. Kaikki ei välttämättä liity kustannustehokkaisiin investointeihin. On joitakin alueita, jos haluamme esimerkiksi rakentaa uusia tuomioistuintaloja, uusia vankiloita, niin silloin tarvitaan luonnollisesti riittävästi varoja, jotta voidaan rahoittaa nämä investoinnit. Monet muut aloitteet, joihin ryhdymme, jos haluamme saada aikaiseksi tarvittavat uudistukset, eivät vaadi paljon rahoitusta taakseen. Hyvin usein kysymys on siitä, että muutetaan ajattelutapoja, varmistaudutaan siitä, että meillä on sopimus lainomismaiden mm-hmm. hallitusten kanssa vaadittavista rakenneuudistuksista. Jos esimerkiksi maan täytyy korvata joku näistä lainausmerkissä vanhoista tuomareista jollain erittäin ammattitaitoisella, hyvin koulutetulla tuomarilla. Se ei merkitse yleensä sitä, että täytyy käyttää enemmän rahaa, mutta on tärkeää, että on uudet menettelyt ja oikeat menettelyt käytössä maissa niin, että oikeusjärjestelmä voi toimia riippumattomalla, luotettavalla, ennakoitavalla ja vastuullisella tavalla. Jos katsotaan sitä, mitä on tehty koulutuspuolella tai teknisen avun puolella tajeksina, näin nämä yleensä tunnetaan, olemme viimeisten vuosien aikana käyttäneet noin 30 prosenttia koulutus- ja tiedonjakotilaisuuksista sisä- ja oikeusasioihin tai korruption torjuntaan. Olemme ilahtuneita nähdessämme, että useat mietintöluonnoksen päätelmistä tulevaisuutta silmällä pitäen ovat aivan yhdenmukaisia sen kanssa, mitä ehdotamme uusiksi liittymistä edeltävän välineen sisällöksi vuosille 2014-2020. Kyseessä on ennen kaikkea se, että siirrytään kohti toimialakohtaisia uudistusohjelmia eikä niinkään yksittäisten hankkeiden yhteisrahoitukseen. Jos halutaan saada aikaiseksi todellisia vaikutuksia kentälle, jos halutaan mitata edistystä, niin asia täytyy hoitaa niin kuin esittelijä on todennut. Se täytyy tehdä äh, kaiken kattavan strategian puitteissa, joka on laadittu yhdessä edunsaajamaan kanssa. Se on tämän uuden toimialakohtaisen lähestymistavan tavoite. Toimialakohtainen lähestymistapa ja toimialakohtainen tuki ovat eri asiat. Ja miltei kaikki olemme samaa mieltä siinä, että miltei yksikään nykyistä laajenemista maista on vielä valmis toimialakohtaiseen budjettitukeen niin, että voisimme vain tukea toimialakohtaisia uudistuksia, mutta monet laajenemismaista ovat nyt jo sellaisessa vaiheessa, että voimme sopia niiden kanssa kattavammista toimialakohtaisista strategioista, esimerkiksi mitä tulee tehdä oikeuden alalla. Ja ne maat, jotka vielä eivät ole näin pitkällä, niiden kohdalla niitä täytyy auttaa valmistautumistyössä, sillä yksi perustavanlaatuisista kysymyksistä, kun valmistellaan maata liittymiseen, on se, että mahdollistetaan se, että hallitus voi ottaa käyttöön järkevää politiikkaa, jonka avulla voidaan taata kansallisen budjetin järkevä täytäntöönpano ja täytäntöönpano myös mahdollisimman hyvin tällainen kattava strategia, joka taas noudattelee EUn arvoja ja prioriteetteja. Mm. Tietysti me työstämme tätä toimialakohtaisen lähestymistapamme puitteissa. Me työstämme erilaisia indikaattoreita, jotka sitten mahdollistavat sen, että voimme paljon yksityiskohtaisemmin ja konkreettisemmin, kuten myöskin tarkemmin, mitata sitä, mikä on laajenemismaissa saavutettu edistys, jotta voisimme siitä kertoa. Lähtökohta on se, että katsomme itse toimialaa, katsomme toimialakohtaista strategiaa, tunnustetaan tässä toimialakohtaisessa strategiassa välttämättömien uudistusaskelten järjestys, jotta meillä on hyvät tavoitteet ja sitten voidaan mitata niiden saavuttamista. Lopuksi olemme samaa mieltä ehdotuksesta siitä, että tähän tuodaan mukaan lisää avoimuutta ja että meillä on riittävästi tietoa siitä, mitä tuolla alueella rahoitetaan EU-budjetista olemme sitoutuneita julkaisemaan tiedot kansainvälisellä tasolla kansainvälisen ö, avoimu, tuen avoimuusaloitteen puitteissa. Me työstämme ensimmäistä tällaista tietoryhmittymää nyt ja sen pitäisi olla saatavilla tämän vuoden syksyllä. Olemme hyvin pitkälti siis samaa mieltä tavoitteista, Olemme samaa mieltä useimmista suosituksista, mutta me haluaisimme selventää joitakin taustatietoja. Ehkäpä voimme jatkaa keskustelua kahden välisesti, jos se osoittautuu tarpeelliseksi. Kiitoksia. Thank you. Kiitoksia kovasti Helga Schumann Hitzleä laajentumispääosastosta. Ja ennen kuin annan puheenvuoron, loppupuheenvuoroa varten esittelijällemme Rova Makoveille, haluan toimittaa tervetulleeksi kotikuntani pormestarivaltuuskunnan. Tervetuloa tänne valiokuntaan. Monika Makovei puhuu, vai haluaako joku muu jäsen käyttää puheenvuoron? Ole, ole. Mathieu. Hello. Yes, hello, good day. Uh, I would like to welcome... Niin, toivotan Pidän äh, hyvänä tätä hyvin valmisteltua Makoveen mietintöä. Se on todellakin kovin kattava ja hyvin rakennettu. Luulenpa, että tämä, jota komission edustaja sanoi, on niin tärkeää, koska se, se muuttaa IPA-ohjelmointia. Nyt muutetaan ipa ohjelmointia IPA kakkoseksi ja nyt pitäisikin pystyä seuraamaan sektoritasolla, mitä, mitä mitä tehdään eri liittymistä valmisteluissa ja maissa. No, tämä lähestymistapa, joka tässäkin mietinnössä näkyy, on, on vähemmän informatiivinen, koska IPassa, joka oli koska vuosia 2007-2013 emme pystyneet seuraamaan investointia kokonaisuudessaan jollakin sektorilla. Oli sitten kysymys oikeuslaitoksesta tai korruptiotorjunnasta. Tiedän Kroatian kokemuksesta, että me investoimme paljon muuhunkin kuin IPAan. Nämä tietenkin nämä asiat olivat äh, tärkeitä äh, noilla kahdella sektorilla – ja hoidimme tämän tutkinnan omasta budjetistamme ja se johti sitten merkittäviin uudistuksiin Kroatiassa. Ja luulen, että tämä sektorikohtainen konsepti ja valmistautuminen sektorikohtaisen strategiaan kansallisella tasolla on hyvin tärkeä asia. Sitten me voimme nähdä, mikä osa toimista saa rahoituksen kansallista budjetista ja mikä osa sitten saa rahoituksen IPA-rahasta. Ja nämä ovat ne rahoittajat, koska meillähän on paljon rahoitettavia toimia näissä maissa, joilla, voidaan, joilla pyritään tukemaan erityisesti tämän, tyyppi, tämän tyyppisiä uudistuksia, jotka ovat niin tärkeitä demokratisoitumisen ja eurooppalaistumisen kannalta näissä maissa. Ja tästä syystä uskonkin, että, että kohta 19 mietinnössä – Ehkä me sitä voitaisiin vähän muuttaa siinä mielessä, että otettaisiin enemmän tätä IPA 2 mukaan. Kiitoksia. Kiitos. Ja sitten loppupuheenvuoro esittelimme Rova Makovei. Thank you. Uh, I will start uh, with the last uh, uh speaker. Aloitan viimeisestä puhujasta. Kiitoksia kommenteistanne. Ja haluaisin todeta, että tarkastelemme sitä, millä tavalla rahat on käytetty vuoteen 2013 mennessä komission antamien lukujen perusteella. Tietysti mainitsemme myös tulevaisuuden ja tavoitteemme sen suhteen, mutta Tämä ei ole sellainen, joka vielä, mistä vielä tehdään päätöksiä. Eli teemme johtopäätöksiä ja katsomme sitten, mitä sen jälkeen tehdään. Odottelen kovasti sitä, että Kroatia jatkaa uudistuksia oikeusjärjestelmässään ja korruption torjunnassa. tänne, että Kroatia jatkaa siis toimintansa tällä saralla nyt myös liittymisen jälkeen. SMDstä tulleet kommentit Gajerin suulla. Sanoisin, että olen hieman pettynyt. Ehkäpä sen takia, että tämä on yksi viimeistä työpäivistä itse sisällöstä. Toivottavasti sitten syksyllä Itse sisältöönkin tulee kommentteja. Päivityksestä se on päivitetty. Ja viimeaikaiset keskustelut Euroopan tilintarkastustuomioistuimen kanssa ovat tässä olleet taustalta, kuten myöskin komissio kanssa käydyt keskustelut, joten mietintö on aivan kyllä päivitetty. Käytimme myöskin ulkoista tutkimusta, joka julkaistiin helmikuussa 2013. Viimeinen tietolähde siis. Ja kun puhutaan IPAsta, niin on otettu huomioon myös komission kommentit. Olemme tavanneet komission aika äskettäin ja komission tarjoamat luvut. No sitten itse hankkeista. Emme tietenkään katsoneet pelkästään infrastruktuurihankkeita, vaan kaikkia hankkeita korruption torjunnassa ja oikeusjärjestelmän uudistamisessa. Jos muita hankkeita on muissa luvuissa käynnissä, jotka liittyvät oikeusjärjestelmään ja korruption torjuntaan, niin se on sitten toinen juttu. Jälleen kerran katsoimme näitä hankkeita ja minusta meidän tulisi huomioida, että Tämä saattaa johtaa muuten yleisluontoiseen ja epämääräiseen päätelmään, koska ei pystytä suoraan sanomaan, miten tehokkaasti hankkeet tällä lailla toimivat. Me tiedämme, että on olemassa hankkeita esimerkiksi poliisiyhteistyössä, jotka saattavat myöskin liittyä korruption torjuntaan. Mutta korruption torjunnassa ja oikeusjärjestelmässä nämä ovat kaikki ne hankkeet, joita ehdokasmaissa ja mahdollisissa ehdokasmaissa on toteutettu. Toteaisin siis, että tärkeä kysymys koskee sitä, että rahoitusta on niin vähän näillä kahdella alueella. Prosenttiosuus on erittäin pieni ja jos otetaan huomioon se merkitys, joka näille kahdelle alueelle annetaan, myös komission tavoite sen suhteen, että asia tulee tarkastella heti jo liittymistapahtuman alusta lähtien, niin rahoitus on kuitenkin hyvin matalaa ja minä, mielestäni se pitää ottaa huomioon. Lisäksi ne alueet, joissa rahaa käytetään, jos rahaa käytetään paljon syyttäjien ja tuomareiden koulutukseen, mutta ei ole käytössä tietokoneita tai lainsäädäntöä tai e, ei ole mitään oikeuskäytäntötietoa ennen kuin tuomiot julkaistaan, niin mielestäni tämä on rahan tuhlausta ja asiat pitäisi hoitaa muuten. Ensin pitäisi tarjota se, mitä siellä tarvitaan ja sen jälkeen hoitaa koulutus. Ja, vielen Dank. Äh, damit... Kiitos. Näin olen olemme päässeet tämän esityslistan kohdan loppuun. Kiitän esittelijää ja komission edustajaa ja keskeytän tämän kokouksen ja, ja saman tien aivan lyhyen tauon jälkeen avaamme suljetun, su, suljetun ovin pidettävän koordinaattoreiden kokouksen ja sitten iltapäivällä jatkuu kello 15 valiokunnan kokous. Ne, jotka Noin viiden minuutin päästä aloitamme koordinaattorinen kokous ja niin kuin sanottu, kokous pidetään suljetuin ovin.